Okay, dear colleagues, we are going to... Uh... No niin, kollegat. Aloitamme kokouksen. Eli ne kaksi meppiä, jotka vielä seisovat ja juttelevat siellä, niin käykää jo paikoillenne. Eli tervetuloa paikalle, ministeri. Eli paikalla Kroatian terveysministeri hän edustaa puheenjohtajavaltiota. Eli saatte 10-12 minuuttia aikaa kertoa painopistealueistanne seuraavan kuuden kuukauden ajalle, kun ajatellaan terveyskysymyksiä. Eli aloitamme tästä ja sen jälkeen sitten meiltä tulee kysymyksiä. Poštovani predsjedavajući, poštovane zastupnice. Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Minä puhun kroatiaa. Toivon, että voit kuunnella tulkkausta. Seuraavan 10 minuutin aikana suurin piirtein pyritän esittelem- pyrin esittelemään prioriteettimme. Olemme tietenkin melko uusi jäsenvaltio ja tämä on ensimmäinen puheenjohtajakautemme. Puheenjohtajakautemme kestää siis seuraavat kuusi kuukautta. Kroatiassa me totta kai haluamme keskittyä erityisesti tiettyihin aiheisiin. Erityisesti mainitsisin kaksi. Elinluovutukset ensimmäisenä. Meillä on Kroatiassa paljon kokemusta ja haluaisimme jakaa tätä kokemustamme, erityisesti elinten luovutuksesta, elinsiirroista myös. Haluaisimme siis jakaa tätä kokemusta. Tämä liittyy tietenkin ihmishenkien pelastamiseen. Toinen aihe, jonka halusin ottaa tänään esiin, on Euroopan unionissa tärkeä aihe, nimittäin se, että kansalaisemme ikääntyvät ja keskimäärin 25 prosenttia – EUn väestöstä on yli 65-vuotiaita. Ja kaikki tiedämme sen, että kun ikäännymme, niin meillä lisääntyvät monien sairauksien mahdollisuudet, eli syöpien ja muiden sairauksien riskit. Tämä tarkoittaa myös sitä, että terveydenhoitojärjestelmämme kuormittuu. Luvellanne puhuisin kuitenkin ensin elinten siirroista. Kroatiassa useita vuosia sitten lähdimme työstämään elinluovutus- ja elinsiirtokysymystä. kysymystä. Erityisesti keskityimme elinten luovutukseen. Me olimme keränneet kokemusta neljän 50 vuoden ajalta, mutta koska ei ollut riittävästi elinten luovuttajia, menetimme monia potilaita. Vaikka aloitimmekin laajan ohjelman hyvin eettisellä ja inhimillisellä tapaa, joka mahdollisti sen, että pystyimme lisäämään tietoisuutta. Sitä kautta, että ihmiset voivat siis jo ennalta antaa hyväksyntänsä elinten luovutukselle, että ihmiset voivat auttaa ihmisiä, jos heidän elimensä ovat joilla käyttökelpoisia. Eli allekirjoittamalla kortin, jossa sanotaan, että olen valmis luovuttamaan elimeni, jos kuolisin syystä tai sellaisessa, sellaisella tapaa, joka ei hauttaisi tiettyjen elinten toimintaa. Ja jos katsotaan koko Kroatiaa, niin nähtiin, että elinten luovutus on saatu kaksi kertaa korkeammalle tasolle – kuin EU-maissa keskimäärin. EU-jäsenyyden aikana olemme nähneet, että kansalaiset ovat voineet hyötyä tästä Euroopan laajuisesta verkostosta. Huhtikuisessa kokouksessa haluamme jakaa kokemuksemme siitä, miten pystyimme lisäämään tietoisuutta kansalaistemme keskuudessa ja tietenkin jakamaan myös kokemusta, jota lääkärit ovat keränneet elinten luovutuksesta ja elinsiirroista. Tietenkin olemme valmiita myös auttamaan naapureitamme naapurimaiden ponnisteluissa pyrkiä etenemään tässä kysymyksessä. Meillä on olemassa sellaisia elimiä, jotka voidaan ikään kuin helposti korvata – lääketieteellisillä laitteilla, vaikka keuhkot. Mutta kaikkia elimiä ei voida tällä tavalla korvata. Me olemme pyrkineet siksi investoimaan paljon varoja siihen, että on tutkittu, voidaanko eläinten elimiä siirtää ihmisiin. Olen itsekin ollut tässä ohjelmassa työssä – professori David Cooperin johdolla vuoden ajan. Mutta jos nyt katsotaan Euroopan unionia ja Euroopan unionin jäsenvaltioita, niin jos me kaikki työstäisimme tällaista eettistä inhimillistä ohjelmaa, jolla kannustettaisiin ihmisiä luovuttamaan elimiä, niin tällaiset akuutit tapaukset voitaisiin kaikki hoitaa. Meillä olisi riittävästi elimiä, jotta ihmiset voisivat saada tarvitsemaansa hoitoa. Missä tahansa näitä elimiä sitten tarvittaisiinkaan. Eli tämä on ala, jolla meidän pitää lisätä vuoropuhelua ja, ja verrata kokemuksiamme, jotta voimme pelastaa mahdollisimman paljon elämiä Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Meidän puheenjohtajakautemme aikana haluamme erityisesti myös keskustella aiheesta, joka tulee esiin myös Zagrebissa järjestettävässä konferenssissa. Kyse on suurista kustannuksista, jotka syntyvät tiettyjen sairauksien hoidossa. Kyse on niin kalliista lääkehoidoista, että syntyy valtava taakka järjestelmälle. Meidän pitää kaikkien ehkä ajatella enemmän seulontaohjelmia. Ja tässäkin tarvittaisiin lisää vuoropuhelua, jotta voimme vaihtaa kokemuksia, koska me olemme nähneet, että on ollut sellaisia ohjelmia, jotka eivät ole toteutuneet niin hyvin, koska ihmiset eivät välttämättä osallistu seulantoihin. Esimerkiksi rintasyöpä seulonnat. Joskus ohjelmien tulokset ovat epätyydyttäviä sen takia. Eli ohjelma on voinut olla käytössä 3-14 vuoden ajan, mutta toteutus ei vain jotenkin toimi niin hyvin kuin on suunniteltu. Joten meillä on oma kansallinen syöpäohjelmamme, jossa pyritään keskittymään tähän kysymykseen, koska haluamme huolehtia siitä, että meidän kokemuksistamme voi olla apua myös muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, jotta voimme pelastaa mahdollisimman paljon ihmishenkiä Olemme nähneet, että komission puheenjohtaja ja terveyskysymyksistä vastuussa oleva komission jäsen ovat yhtenä painopistealueena ottaneet esiin syövän vastaisen taistelun. Todella odotamme parlamentilta myös, että kiinnitätte paljon huomiota tähän suureen haasteisiin, jotta teette kaikkenne, jotta tämä asia tulee esiin julkisuudessa – jotta saamme mahdollisimman hyvän käsityksen siitä, mitä on tapahtumassa, jotta mahdollisimman harvat sairastuvat syöpään. Pyrkien huolehtimaan myös siitä, että syöpätapaukset voidaan löytää mahdollisimman pian, jotta ihmiset voivat selvitä leikkauksen kautta, koska syöpä on paljon helpompi hoitaa varhaisessa kuin myöhemmässä vaiheessa. Me haluaisimme siis vaikuttaa tähän kysymykseen Kroatian puheenjohtajakaudella, koska meillä on pyritty aloittamaan seulontaohjelmat, jotta löydettäisiin keuhkosyöpätapaukset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tiedätte, että kaikissa meidän jäsenvaltioissamme keuhkosyöpä on vakava ongelma toiseksi tai kolmanneksi – tappavin muoto useissa jäsenvaltioissa. Vain 15 prosenttia keuhkosyövän saaneista selviää siitä, mutta kun syöpä löydetään ajoissa, se voidaan hoitaa. Ennen voitaisiin pelastaa vuosittain 5 tai 600 ihmiselämää. Kun aloitimme tämän, keskitymme tupakoitsijoihin, jotka ovat 50-70-vuotiaita tai joilla on suvussa keuhkosyöpätapauksia. Ja me kutsuimme nämä ihmiset seulontoihin, jotta keuhkosyöpä pystyttäisiin löytämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja näin myös hoitamaan tehokkaammin. Me jaamme kokemuksemme teidän kanssanne Zagrebissa järjestettävässä kokouksessa ja toivomme, että voimme välittää teille tietoa myös neljännesvuosittain ohjelman edistymisestä. Ja jos näemme myönteisiä tuloksia, saamme myönteistä kokemusta tässä kysymyksessä, niin toivomme totta kai, että otatte omassa työssänne huomioon meidän – myönteiset kokemuksemme, joita voitaisiin näin käyttää esimerkkinä muissa EU-valtioissa. Jos voin käyttää vielä minuutin aikaa, haluaisin yhteenvedonomaisesti sanoa seuraavaa. Tietenkin se, että elää pitkään ja hyvälaatuista elämää vaatii tiettyjä muutoksia. Haluamme huolehtia siitä, että ihmiset elävät riittävän liikunnallisen elämän, jotta voivat pysyä terveinä. Myös E-terveyskysymykset ovat tärkeitä, kun ajatellaan terveydenhoitojärjestelmiämme. Lopuksi haluaisin vain kiittää teitä huomiosta ja totta kai olen valmis vastaamaan kysymyksiin, jos teillä niitä on. Ja tässä oli tietenkin myös kysymyksiä, joita en ehtinyt mainita. Kiitos. Thank you very much for having a... Uh, Kiitoksia siitä, että hyvin selkeästi puhuitte näistä painopistealueista. Sitten koordinaattorit saavat puheenvuorot ja poliittisten ryhmien edustajat. Ensin kansanpuolueista Peter Liese. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos neuvoston edustajalle, ministerille. Ja haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja esitellä täällä nuorisoryhmän, joka on täällä mukana. Toinen kollega heidät tänne kutsui, mutta he ovat nyt täälläkin. He ovat Isaloonista äh, ilmastonsuojelija nuoria Tervetuloa. Ja sitten näihin terveysasioihin. Kiitos terveysministerille tästä johdantopuheenvuorosta. Elinluovutus on todella tärkeä asia. Kuka tahansa meistä voi joutua äh, tilanteeseen, että tarvitaan elinsiirrännäinen vaikka huomenna ja näin ollen se on asia, jota tulee pitää esillä. Ja on tärkeää, että tätä asiaa viedään eteenpäin ja olisi myös hyvä, että Euroopassa voitaisiin lahjoitettuja elimiä äh, siirrellä helpommin, ettei esimerkiksi menetetä ihmishenkiä sen takia, että ei saada tarpeeksi nopeasti tarvittavaa elintä toisesta maasta. No ei ehkä ihan niin pitkällä olla että koko Euroopassa voitaisiin elimiä vaihtaa. Jotkut maat ovat muodostaneet pienempiä ryhmittymiä. Saksalla on joidenkin naapurimaiden kanssa tällainen yhteistyökuvio, mutta ei esimerkiksi Puolan kanssa. Näitä voitaisiin kehittää. Kiitos myös siitä, että syöpä on nyt nostettu tässä keskiöön. Se on tärkeä asema myös meidän puolueryhmällemme, että syöpää torjutaan kaikin tavoin ja tärkeää olisi, että voisimme auttaa syöpäpotilaita entistä paremmin ja tämä on asia, jossa voitaisiin tuoda eurooppalaista lisäarvoa peliin. Esimerkiksi äh, lasten syövät ovat sellaisia asioita, joihin pitäisi todella pureutua, koska nehän koskettavat koko perheitä. Ja tässä voitaisiin todella eurooppalaisella yhteistyöllä saavuttaa jotakin. Esimerkiksi lääkepula joskus kohdistuu tiettyihin EU-maihin, joten tällaisellekin alueella voitaisiin tehdä yhteistyötä, jotta voitaisiin syöpää paremmin torjua. Kiitos. For SND, Sara Cerdas. Kiitos SNDstä, Cerdas. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri, että olette paikalla valiokunnassa. Tällä hetkellä elämme informaation aikaa, mutta on kuitenkin selvää, että hyvin paljon on valeuutisia ja väärää tietoa liikkeellä, erityisesti terveyskysymyksistä. Kansalaisten on vaikea nyt ymmärtää, mikä pohjautuu näyttöön ja mikä on mielipide – meidän täytyy edistää tietoa terveistä elämäntavoista, eli millaisia strategioita teillä on tällä kaudella ja mitä mieltä olette elintarvikemerkinnöistä ja siitä, että meillä pitäisi olla yhtenäiset merkinnät EU:ssa. Komissiohan on keskittynyt syövän torjuntaan ja 40 prosenttia näistä tapauksista voitaisiin ehkäistä, eli millaisilla strategioilla aiotaan parantaa Euroopan kansalaisten elämää ja heidän terveyttään, kun ajatellaan vaikka ilmanlaatua, haitallisten kemikaalien käytön vähentäminen. 25 000 potilasta kuolee vuosittain multiresistentteihin infektioihin, ja tämä maksaa puolitoista miljardia vuodessa – Eli millainen strategia teillä on, jotta voidaan torjua näitä uhkia? Ja terveys on yleinen konsepti, ja miten teette yhteistyötä muiden ministerien kanssa, jotta voidaan edistää terveyttä kaikissa politiikan aloissa? Meidän täytyy systemaattisesti ottaa huomioon politiikan vaikutukset terveyteen. Eli tässä pitää tehdä yhteistyötä, jotta olisi paremmin määritelty terveyskysymykset esimerkiksi työpaikalla, turvallisuuskysymyksissä ja sosiaaliturvassa. Ja tällä tavalla tästä hyötyvät kaikki EU-ssa. Kiitos. Thank you very much for Renew. Veron... Kiitos sitten Renewsta Trevanoa. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, minä puhun ranskaa. Arvoisa ministeri, kiitos siitä, että toistitte vielä, että taistelette ponnekkaasti syöpää vastaan ja erityisesti oli hyvä kuulla, että aiotte keskittyä nimenomaan syövän ennaltaehkäisyyn. Sitä voidaan parantaa. Euroopan parlamentti viime viikolla hyväksyi Brindelin päätöslauselman, joka sisälsi nimenomaan paljon näitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä terveyden edistämiseksi. Erityisesti esimerkiksi ravitsemukseen kiinnitettiin huomiota ja myös siihen, että elintarvikkeet pitäisi merkitä paremmin terveysnäkökulmasta. Tämä Nutriscore on esimerkiksi sellainen työkalu, joka on tehty tieteellisin perustein ja se on tällainen lääketieteellinen ohjelma, jonka avulla voitaisiin esimerkiksi vähentää kuolleisuutta kroonisiin tauteihin, saada se huomattavasti alhaisemmaksi. Ja tässä Nimenomaan pyritään kiinnittämään huomiota sellaisiin henkilöihin, jotka eivät välttämättä saa parhaalla mahdollisella tavalla terveydenhoitoa, vähän syrjäytyneitä äh, ihmisiä. Ja tämä samalla sitten myös äh, e, auttaa elintarviketeollisuutta ja tämä on myös kansalaisia kiinnostava asia. Tällainen äh, vetoomus on jo tehty ja se on saanut yli 80 miljoonaa allekirjoitusta ja tärkeää olisi, että, että anteeksi, 800 000. Ja tässä olisi tärkeää saada, että tämä Nutriscore-työkalu otettaisiin käyttöön kansanterveyden alalla Euroopan unionissa. Ja haluaisin, arvoisa ministeri, tietää, mitä mieltä olette myös pelolta pöytään strategiasta ja siitä, että voitaisiinko Nutriscore-työkalua käyttää laajemmin. Ja erityisesti, mitä mieltä olette elintarvikkeiden merkintävelvollisuuden laajentamisesta ja myös siitä, että mitä lisäarvoa näiden Nutriscore-ohjelmasta? I'm Jutta Paulus tämän vihreistä, jota Paris. Thank you, Minister. For... Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri, että olette täällä keskustelemassa. Minä istun täällä. Mielestäni oli hyvin kiinnostavaa nähdä, että painotitte sitä, että on tärkeää edetä syövän vastaisessa taistelussa. Olen todella kiitollinen siitä, että asian D-ryhmän kollega mainitsi sen, miten tärkeää on huolehtia ennaltaehkäisystä enemmänkin kuin hoidosta, koska ennakoiminen on hoitoa edullisempaa ja näin vältetään myös valtava paine, joka kohdistuu muuten sekä potilaaseen että potilaan perheeseen. Joten haluaisin tietää, miten näette roolinne, jotta voidaan taistella myrkyttävän ympäristön puolesta. Se oli mukana ajatuksena seitsemännessä ympäristöohjelmassa ja sitä ei ole täytäntöön pantu vielä. Syystä, että en oikein ymmärrä. Tätä pidetään yleensä ympäristökysymyksenä, vaikka sitä pitäisi pitää myös terveyskysymyksenä. Haluaisin ottaa esiin yhden esimerkin, nimittäin sisäeritysjärjestelmän hormonihäiritsijät, aineet, jotka matkivat hormoneja ihmisen kehossa – ja voi vaikuttaa kaikenlaisiin elimiin, haitata esimerkiksi lasten saantia, johtaa syöpiin, myös ihan pieninä määrinä. Tähän mennessä EU:ssa ei ole luotu kunnollista strategiaa näiden hormonihäiritsijöiden osalta ja niitä lähestytään hyvin eri tavoin eri lainsäädännössä, esimerkiksi biosidituotteissa hormonihäiritsijöiden suhtaudutaan toisella tavalla kuin vaikka tuloismyrkkyjen yhteydessä. Mielestäni tähän ongelmaan tulisi puuttua horisontaalisesti, koska häiritsee vaikka elintarvikkeisiin yhteydessä olevissa tuotteissa tai vaikka lattialla, kun ajatellaan, näitä pienet lapset ryömivät lattialle ja poimivat jopa ruokaa sieltä, niin heidän kehonsa voi päättyä paljon sellaisia aineita, jotka todella ovat heille haitaksi. Eli mitä teette tässä kysymyksessä, jotta saataisiin strategia Euroopan unioniin käyttöön mahdollisimman pian? Kiitos. Okay, you took the two slots for the Greens. No niin, vihreältä meni kaksi puheenvuoroa tässä sitten samaan syssyyn. Eli sitten IDstä ei ole ketään. ECRstä Kopskinska, mutta hän nyt ei ole paikalla. Eli sieltä, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, olen iloinen siitä, että meillä on nyt mahdollisuus tavata teitä ja esittää joukko kysymyksiä. Kaksi täsmällistä kysymystä. Teiltä loppui hiukan aika, ettekä kertonut, millä tavalla aiotte ryhtyä toimiin, jotta voidaan puuttua väestön ikääntymiseen. Eli millaisilla ratkaisuilla voitaisiin puuttua tähän tilanteeseen ja millaisia uhkia tähän tilanteeseen riittyy. Ja mitä puheenjohtajavaltio aikoo tehdä tälle ongelmalle? Millaisia ehdotuksia teillä on? Olette varmaan huomannut, että valtaosa puhujista kysyi syövästä. Ja tässä valiokunnassa äänestettiin suosituksesta lisätä rahoitusta syövän torjuntaan. Meillä oli kuuleminen, jossa oli terveysasioista vastaava komission jäsenehdokas, mutta emme saaneet mitään kattavia vastauksia siitä, millä tavalla komission jäsen aikoo panna täytäntöön näitä toimia, jotka liittyvät syövän torjuntaan. Ja nyt neuvotellaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, eli haluaisin kuulla teiltä hiukan näistä asioista. Kiitos. Thank you. For the GUE, the last... Kiitos. Ja sitten Kuesta vielä viimeinen puhuja, eli Moodik. Kiitos puheenjohtaja ja hyvä ministeri haluan toivottaa paljon menestystä kroatialle ensimmäiseen puheenjohtajakauteensa. olen itse suomesta joka toimi edellisenä puheenjohtajana. sain seurata läheisesti sitä työskentelyä ja opin sen että tehtävä ei ole helppo joten paljon menestystä vaativaan tehtäväänne. Haluaisin kuulla, miten Kroatia aikoo tarttua näihin ympäristöongelmista nousevien sairauksien ehkäisyyn. Mitkä näette tärkeimpinä keinoina puuttua ilman epäpuhtauksiin tai torjunta-aineisiin, jotka ovat kaksi esimerkkiä eurooppalaisten terveyteen päivittäin negatiivisesti vaikuttavista ongelmista, joita vieläkään ole saatu kuriin? erityisesti olisin kiinnostunut kuulemaan puheenjohtajamaan näkemyksen näihin hormonihäiritsijöihin joita kollega paulus tässä hyvin edellä kuvasi. niiden vaikutus ihmiseen ja terveyteen on pahimmillaan ylisukupolvinen. elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ovat yksi osa jolla tähän voidaan vaikuttaa eli miten aiotte edistää parempia ja yhteensopivampia pakkausmerkintöjä mutta ennen kaikkea mitä näette tärkeimpinä keinoina varmistaa etteivät tuotteet sisällä ihmisen terveydelle haitallisia aineita? puhuitte aiemmin hyvin siitä että syövän hoidossa on tärkeää ennaltaehkäisy ajoissa puuttuminen kaikki edellä mainitut aiheuttavat altistumista syöville. Ja toisekseen, miten Kroatia maana katsoo kasvispainotteisen ja kasvisproteiinin perustuvan ruokavalion edistämistä? Nyt on huomattu, että lihateollisuus tuntuu haluavan jarruttaa ja vaikeuttaa kasvisproteiinin saamista kuluttajien saataville mahdollisimman houkuttelevassa muodossa. Mitä puheenjohtajamaa näkee mahdollisuuksina edistää kasvisproteiiniin painottuva ruokavalio joka on siis pelkästään tärkeä ihmisen terveydelle mutta myös elintärkeä osa taisteluamme ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi. Thank you. So you have a... Kiitoksia. Eli teillä on nyt 10 minuuttia aikaa vastata näihin ensimmäisiin kysymyksiin. Poštovane zastupnice i zastupnici, hvala vam lijepa na vašim upitima. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Näistä kysymyksistä jo näkyy, että meillä on sama näkökulma näihin kysymyksiin ja meillä on samoja huolenaiheita. Ja meillä on sama näkemys myös siitä, miten voimme ratkoa näitä ongelmia. Me emme voi umistaa silmiämme siltä, mitä nyt tapahtuu. Tämä on asia, joka on hyvin keskeinen yhteiskunnassamme, eli mitkä tekijät vaikuttavat kansanterveyteen ja miksi miljoona ihmistä kuolee tähän vuosittain. Kroatian puheenjohtajakaudella me tartumme kaikkiin näihin ongelmiin. Haluaisimme tietysti ratkaista ne, mutta teemme nyt kaikkemme, jotta voimme edistää vuoropuhelua. Me puhumme kaikista aiheista tieteellisen näytön pohjalta. Ja meidän täytyy muistaa, että teollisuudellakin on omat intressinsä näissä asioissa, mutta me kaikki yhdessä voimme edetä ja suojella lapsiamme kaikkialla Euroopassa ja varmistaa, että heillä on terveellisempi tulevaisuus. No sitten elinsiirrot. On todettu, että joillain mailla on hyvä yhteistyötä Saksan kanssa, mitä tulee näihin elinvaihtoihin, ja toisilla taas ei. Eurotransplant on verkosto, jota voitaisiin laajentaa, ja kaikki jäsenvaltiot voisivat liittyä kyseiseen verkostoon koska tällä tavalla voidaan sananmukaisesti pelastaa tuhansia henkiä vuosittain. Ja meidän täytyy puhua tästä kaikilta näkökulmilta, lääketieteellisestä näkökulmasta, poliittisesta, jotta kaikki lähtisivät mukaan tähän verkostoon edistämään elinlahjoituksia ja lisäämään näin elinsiirtojen määrää. No sitten syöpälääkkeiden saatavuus. Se on melkoinen haaste ihan ympäri maailmaa, koska geeniterapia ja immunoterapia ovat keskeisiä syövän hoidossa. Näihin hoitomuotoihin liittyy yllättäviä etuja, ja jos me kaikki teemme yhteistyötä, voimme varmistaa, että etenemme samaan suuntaan eivätkä kaikki sooloilee itsekseen. Eli Kroatia keskittyy Euroopan kattaviin toimiin. Esimerkiksi me yhdessä voimme puhua teollisuudelle ja saada mahdollisimman alhaiset hinnat syöpälääkkeille. Ja samanaikaisesti vielä korostaisin sitä, että hinnat ovat nousseet rajusti lääkealalla. Siellä tehdään valtavia voittoja. Eli ainoastaan yhdessä me pystymme torjumaan tätä trendiä ja varmistamaan seuraavan kymmenen vuoden aikana, että saamme aikaan merkittävää edistystä. Koska seuraavan kymmenen vuoden aikana tulee tapahtumaan valtavia edistysaskeleita. Mutta aina kun puhutaan hoidoista, mehän tiedämme, kuinka hankalia kysymykset ovat, eli meidän täytyy keskittyä ennaltaehkäisyyn – Jos ennaltaehkäisy on kunnossa, niin silloin voidaan huomattavasti vähentää esimerkiksi kroonisten tautien määrää. Elintapa Euroopassa ja eri maissa on vaikuttanut tilanteeseen. Ja meidän pitää myöskin varmistaa, että ympäristötekijät ja ruoassa olevat tekijät, jotka saattavat vaikuttaa kielteisesti terveyteen, niin niitä tulisi vähentää mahdollisimman paljon. Näin voidaan vähentää sairauksia ja pelastaa ihmishenkiä. Ja tästä syystä meidän täytyy vahvistaa vuoropuhelua ja kehittää yhteisiä sääntöjä, jotka kattaisivat kaikki nämä toimet. Jokaisessa maassa pitää, pitää tietysti olla jonkinlainen toksikologinen yksikkö, joka hoitaa näitä kysymyksiä. Jos havaitaan, mitä tuotteissamme on, jos siellä on ainesosia, jotka pitäisi poistaa. Eli meillä pitää elintarvikkeessa olla erittäin selkeät merkinnät, jotta kuluttajat tietävät täsmälleen, mitä he ostavat. Jos he ostavat jotain halpaa, heidän ei kuitenkaan pidä nauttia mikään, mikä on heille haitallista. Kaikki olemme huolissamme tietysti ympäristöstä, lääkärinä tein mitä pystyin, mutta nyt teemme työtä EUn tasolla. Ja täytyy varmistaa, että kaikki sidosryhmät ovat mukana tässä työssä. Meidän täytyy varmistaa se, että lääkkeiden käytöstä koituu mahdollisimman vähän haittaa ympäristöön tai ilmastoon. Mutta yksi asia, jonka voimme toteuttaa nopeasti, ja monet maat ovat jo lähteneet tekemään tätä, eli antimikrobiresistenssi. Kun antibiootteja käytetään hillittömästi, niin se johtaa siihen, että kehittyy uudenlaisia mikrobeja, jotka koituvat ihmisten kohtaloksi. Ihmiset ovat esimerkiksi menneet sairaalaan jostain syystä ja sitten he saavatkin sairaalabakteeritartunnan. Eli tämä on asia, jota pitää tarkastella meidän puheenjohtajakaudellamme. Meidän pitää levittää tästä asiasta tietoa ja Kroatian jälkeen Saksa toivon mukaan sitten jatkaa näitä toimia. Eli me pyrimme nyt koordinoimaan tätä toimintaa mahdollisimman hyvin. No sitten on joukko muitakin kysymyksiä, joihin en ole vielä vastannut, mutta kun puhutaan vaikka toksiineista ja torjunta-aineista, joita päätyy elintarvikkeisiin, niin nämä asiat pitää kyllä havaita, koska se on haitallista elimistölle. Tämä vaikuttaa elimistöön Siihen ei vaikuta pelkästään stressiä, vaan myöskin kemikaalit. On kemikaaleja, jotka päätyvät sisäelimme ja se aiheuttaa epätasapainotiloja ja sillä voi olla huomattavasti vaikutuksia. Tämä johtaa monenlaisiin pahanlaatuisiin sairauksiin. Ja syöpihän on yhä nuoremmissa ihmisissä. Ja lääkärit ovat todenneet, että jo kaksikymppisillä diagnosoidaan näitä syöpejä, ja se on todella hirveää. Eli ihmisten endokriiniset ja immunijärjestelmät tuhoutuvat, ja olemme varmoja siitä, että kemikaaleilla on tässä otuusensa, osuutensa. Eli näitä kemikaaleja tulee ruuasta tai säteilystä – Näistä asioista ei kovin usein puhuta, mutta tämä on asia, joka pitää kuitenkin hoitaa. No sitten väestön ikääntyminen. No, mitään nopeita ratkaisuja ei tähän kysymykseen ole, mutta voisimme tehdä suosituksia kaikille jäsenvaltioille. Voisimme pyrkiä muuttamaan ihmisten elintapoja ja olemaan aktiivisempia. Lapset ovat yhä ylipainoisempia, eli meidän pitää valistaa ihmisiä sen suhteen, mitä elintarvikkeita tulisi syödä ja mitä taas pitäisi välttää. Minun alallani on käsitelty kaikkia asioita, joihin nämä asiat vaikuttavat. Ja koetamme katsoa millaista ennaltaehkäisyä voitaisiin toteuttaa. Ja olen samaa mieltä siitä, että kaikissa pakkauksissa kemikaalirakenteiden lisäksi pitäisi olla hyvin selkeästi merkittynä myöskin kaloriarvot, jotta kuluttajat tietävät täsmälleen, mitä riskejä eri ruokiin liittyy. No sitten kasvisruoka. No se on tietysti osa terveellistä ruokavaliota. Ja kasviruokavaliossa on hyvin paljon terveellisiä elementtejä. Ja näitä voitaisiin edistää. Mutta jos joku on kasvissyöjä, niin se ei välttämättä tarkoita, etteikö niissä olisi kasvinsuojeluaineita tai muita haitallisia aineita. Kiitos. Merci, monsieur le ministre. Euh, Kiitos ministeri. Ehkä voisitte hiukan täsmentää yhtä kysymystä, joka liittyy tähän pelolta pöytään strategiaan. Tästähän komissio puhui osana vihreän kehityksen suunnitelmaa ja sitten nämä hormonihäiritsijät, kasvinsuoja-aineet Nehän ovat myöskin osa tätä strategiaa. Eli mitä te aiotte sitten neuvostossa tehdä? Millaisia aloitteita aiotte tehdä? Koska strategiahan on tarkoitus julkistaa teidän puheenjohtajakaudellanne. Eli miten te terveysministerinä aiotte olla mukana tässä työssä? Eli tämähän liittyy moneen kysymykseen, joita jäsenet juuri esittivät. Gospodine predsjedavajući, hvala vama što ste naglasili sa svojim upitom važnost ovog. Kiitos oikein paljon. Kiitos, että toitte esiin tämän hankkeen merkityksen. Se on varmasti tärkeä. Pellolta pöytään aloite on todella myönteinen asia. Puheenjohtajakaudellamme Kroatia puheenjohtajavaltiona tukee sitä, että tämä kysymys tulee esiin eri aloilla, ei ainoastaan maataloudessa, on ajateltava myös vaikutusta terveyteemme ja sairauksien välttämistä. Me aiomme esittää työryhmien asettamista käsittelemään näitä aiheita ja katsomme, miten tärkeä tämä pelolta pöytään aloite on jo tästä voitaisiin tätön panna kautta Euroopan unionin, niin se varmasti voisi edistää ihmisten terveyttä hienosti. So we are going to move to this. Kiitos. Sitten toinen kysymyskierros. Ensimmäisenä kansanpuolueesta Cindy Fransen. Thank you, Chairman. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri, että tulitte paikalle. Tulevien kuukausien aikana torjumme yhdessä muun muassa syöpää ja minulla on tähän liittyen kolme huolenaihetta. Ensiksi mainitsittekin nuo, nuo toksiset kemikaalit ja sitten se, että saastumista vähennettäisiin huomattavasti, niin se ei hyödynnä ainoastaan ympäristöä, vaan myös terveyttä. Miten aiotte pitää huolta siitä, että tällainen nolla saastumisen strategia otetaan käyttöön? Ja sitten toiseksi, että miten taatte, että takaatte sen, että kaikki potilaat saavat hoitoa. Usein esimerkiksi nuoret aikuiset putoavat lasten terveydenhoidon ja aikuisten terveydenhoidon väliin. Olisiko hyvä, että jotkut potilasryhmät otettaisiin erityistarkasteluun, että kaikki saavat varmasti hoitoa. Ja toiseksi toisia, toissijainen ennaltaehkäisy, esimerkiksi onkologinen terapia ja kuntoutus ovat usein jäävät pois syöpäpotilaiden hoitoohjeistuksista. Miten suhtaudutte tällaiseen sekundaariseen ennaltaehkäisyyn? Kiitos tänä Sandesta. Kiit- Tosiaan äh, lääketieteen alalla on vaikka kuinka paljon asioita, joista voisimme puhua. Minä olisin hyvin kiinnostunut kuulemaan juuri tästä lääkepulasta, miten se saadaan lopetetuksi Euroopassa, mutta haluaisin puhua aiheesta, joka on meitä kiinnostanut jo pitkään tämä äh, First Technology Assessment, FTA, teknologian arviointi, äh, miten voitaisiin sopeuttaa nämä kansalliset arviointijärjestelmät, että vältettäisiin päällekkäistä työtä ja annettaisiin myös pienille jäsenmaille mahdollisuuden äh, saada nopeammin lääkkeitä. Ja tämä kaksi vuotta sitten tehty ehdotus on jo tehty FTAsta ja sitten sitten helmikuussa 2019 tämä asia oli esillä jo parlamentissa, mutta neuvostossa asia ei mene eteenpäin. Onko teillä puheenjohtajakautenne aikana suunnitelmia nyt konkreettisesti viedä tätä teknologia-arviointiasiaa eteenpäin päättäväisesti, että me saisimme läpimurron aikaan, koska me tarvitsemme yhtenäisen arviointijärjestelmän kaikkien eurooppalaisten hyväksi, että kaikki saavat varmasti lääkkeitä käyttöönsä, kun niitä tarvitsevat. Ja olisi hyvä, jos jonkinlainen konkreettinen ratkaisu teillä olisi jo esittää. Ja kiitos tästä. Ja onnea matkaan, koska te olette jo viides puheenjohtajavaltio, joka tätä asiaa yrittää viedä eteenpäin. Kiitos. Renew, Kiitos sitten Renewsta Jan Häytämä. Yes, thank you very much, uh, Chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Kiitos, että olette täällä. Jatkaisin vähän tuosta edeltävän puhujan kysymyksestä. Ongelma on liittynyt lääkkeiden saatavuuteen. Myös Alankomaissa se on suuri ongelma. Vuonna 2004 puutetta oli noin sadasta lääkkeestä joskus muutaman kuukauden ajan, joskus pidempään. Vuonna 2019 tämä määrä lähes 800 kertaistui. 769 lääkettä oli sellaista, jossa oli väliaikaista pulaa. Vaikka vuonna 2017 lähdettiin toimiin tämän ongelman ratkomiseksi, niin ei ole pystytty vielä hoitamaan sitä. Bruno Browns terveysministerimme on pyrkinyt siihen ajatukseen, että kaikkia lääkkeitä pitäisi olla viiden kuukauden varanto Alankomaissa, mutta tämä pitäisi puuttua Euroopan unionin tasolla. Myöskin siitä, että syystä, että Brexitin takia asiantuntijat uskovat, että tämä ongelma voi vielä kasvaa ja meidän pitäisi tehdä jotain nyt. Yksi ehdotuksista, jota asiantuntijoilta on tullut, on se, että pitäisi huolehtia siitä, että lääkkeiden alkuaineita pitäisi saada Euroopan unionin alueelle takaisin, että emme olisi niin riippuvaisia aineista kolmansista maista. Mikä olisi teidän reaktionne? Mitä teette puheenjohtajakautenne aikana? Thank you. So we don't have a Kiitos vihreistä tai idestä ei ole ketään, eli ECRstä. Kos Pinska ei ole paikalla. Eli Guesta Konječna. Eh, vážený pane ministře, eh, děkuji vám, že jste nás. Kiitoksia ministeri, että tulitte paikalle. Minäkin jatkan siitä, mistä muut puhuivat. Kun uusi terveysasioista vastaava komission jäsen kävi täällä, niin hän lupasi, ettei hän sallisi sitä, että tämä asetus jäisi unholaan. Mutta en ole löytänyt tätä tekstiä puheenjohtajakautenne painopistealueesta. Enkä nyt aio kysyä, miten aiotte sen toteuttaa, koska se ei ole edes teille painopistealue. Eli haluaisin tietää, Mitkä ovat seuraavat askeleenne tämän tekstin osalta? Onko neuvoston ja komission jäsen välillä mitään neuvotteluita tästä tekstistä? Ja eikö teillä ole edes yleistä lähestymistapaa neuvostossa, jotta pääsisimme eteenpäin? Koska tämä on asia, joka tietysti koskettaa jäsenvaltioita ja voidaan käydä pitkää oikeudellista keskustelua suvereenisuudesta ja niin edelleen. Mutta lähinnä tässä on kyse lääkkeiden saatavuudesta ja siitä, että meillä ei ole yhtenäistä lähestymistapaa. Eli yksittäiset potilaat yksittäisissä EUn jäsenvaltioissa – saavat hyvin hitaasti käyttöönsä uusia lääkkeitä ja sitä ei voida hyväksyä. Ja tällä hetkellä neuvosto voi tehdä asialle jotain, koska parlamentti ja komission jäsen ilmeisesti olemme valmiita auttamaan teitä. Eli olkaa mahdollisimman tarkkoja sen suhteen, mitä aiotte tarttua tähän ongelmaan. Kiitos. For EPP, Madame Glavak. Sitten kansanpuolueesta edustaja Glavak. The chairman. Kiitos puheenjohtaja. niin minä tulen Kroatiasta myös ja totta kai puheenjohtajakautenne aikana nyt kuudessa kuukaudessa emme pysty kaikkia ongelmia ratkaisemaan, mutta sen mitä pystymme tekemään on luetella prioriteettimme ja tarttua niihin. Ja haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että tämän vuoden viikkojen aikana kroatialaisissa keskuksissa on tehty ennätysmäärä elinsiirtoja. Monet potilaat ovat näistä hyötyneet. Tämä on ollut todella merkittävä saavutus. Ja Espanja on myös tässä kunnostautunut elinsiirtojen alalla. Se, siellä tehdään hyvin paljon elinsiirtoja ja Kroatiassa on nyt perustettu kansallinen elinsiirto-ohjelma, joka on hyvin perustavanlaatuinen ohjelma maailmanlaajuisestikin ja se on saanut paljon huomiota ja se, sen avulla on pystytty saamaan elimiä niitä tarvitseville. Ja tässä olemme ottaneet mallia muista tai tämä oma mallimme toimii myös esimerkkinä ja sen avulla voidaan todella saada elimiä niitä tarvitseville mahdollisimman nopeasti, hyvin nopeasti näin on tehty. Ja Kroatiassa hyvin monet ihmiset lahjoittavat elimiään. Meillä on paljon näitä näitä elimiä saatavilla ja ihan pian teemme myös keuhkon siirtoja. Ja todellakin Kroatian puheenjohtajakaudella elinsiirtojen kehittäminen on yksi kautemme prioriteeteista. Haluaisin lisäksi kuulla, miten aiotte ottaa esille tuon komission suunnitelman, joka liittyy verisoluihin ja verikudoksiin. Ja tästähän on puhuttu ja, ja sitten vielä mainitsisin sen, että terveys on pääomaa ja meidän täytyy ymmärtää, kuinka arvokas hyvä terveys on ja sitä pitää kaikin tavoin edistää. Olen varma, että Kroatian kaudella tehdään kaikki hyvän terveyden, terveyden eteen. Kiitos. Kiitos sitten Sandestä. Novati. Sì, grazie presidente, grazie ministeri. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri. Kuten komission jäsenkirjakirjassa oli todennut, EU:ssa tarvitaan selkeää strategiaa, jotta voidaan taata lääkkeiden saatavuus kohtuuhinnoin. Kuten tiedätte, patentit vaikuttavat näiden tavoitteiden saatavuuteen – 70 prosenttia näistä lääkkeistä kuuluu patenttien alaan ja ne ovat hyvin keskeisiä, kun ajatellaan henkien pelastamista. Mitä puheenjohtajavaltio Kroatia aikoo tehdä, jotta kestävällä tavalla ja oikeudenmukaisella tavalla voidaan edistää lääkkeiden saattavuutta eurooppalaiselle potilaille? Ja ehkä voitaisiin laatia taulukko, jossa mukana ovat instituutiot, maksajat, kaikki sidosryhmät. Kovasti arvostin sitä, että olette sitoutuneita syövän torjuntaan ja syöpästrategiaan. Komission puheenjohtaja von der Leyen on todennut, että kehitetään eurooppalainen strategia syövän torjumiseksi. Ja on tärkeää käsitellä tätä strategiaa ja näitä aiheita, kuten minua ennen puhuneet kollegat totesivat. Meidän täytyy toimia kokonaisvaltaisesti Eli meidän täytyy käsitellä hoitoa ja ennaltaehkäisyä. Ja haluaisin vielä korostaa tieteellistä tutkimusta, jota tulee tukea kaikissa eu maissa. Se on hyvin keskeistä. Eli mitä puheenjohtajavaltio Kroatia aikoo tehdä näissä asioissa? Ja sitten paljon kysymyksiä tuli tästä Nutriskoresta, eli näistä ravintomerkinnöistä. Ne ovat hyvin keskeisiä kysymyksiä ja meidän täytyy kertoa kansalaisillemme eikä ohjailla heidän valintojaan, vaan täytyy varmistaa, että kansalaiset pystyvät tekemään valintoja tieteellisen tiedon pohjalta. Kiitos. Thank you for Renews, Susanna Solis. Kiitos sitten Renewsta Solis. Kiitoksia ministeri ja tervetuloa valiokuntaan. Elinsiirrot ovat tärkeä asia teidän kaudellanne ja Espanja on maailmanjohtaja johtaja elinten, lahjoitusten ja siirtojen osalta. Olemme tästä erittäin ylpeitä ja meidän täytyy lisätä tätä kaikessa jäsenvaltiossa. Ja viittaisin nyt yhteen terveysongelmaan, joka on lisääntymässä Euroopassa, eli ylipaino-ongelmat. Tämähän johtaa kroonisiin sairauksiin ja erityisen ongelmallista se on lapsissa. Meidän täytyy edistää terveitä elämäntapoja ja yksi asia tähän liittyen on se, että kuluttajille annetaan tietoa heidän kuluttamistaan elintarvikkeista. Ja minäkin haluaisin nyt korostaa tätä pelolta pöytään strategiaa. Ja haluaisin kysyä, voisitko kertoa, millä tavalla voimme vahvistaa näitä ravintomerkintöjä eurooppalaisissa tuotteissa. Niistä kuluttajat saavat avoimella tavalla näitä tietoja ja voivat tehdä sitten kestäviä ja terveellisiä valintoja. Meidän täytyy vahvistaa näitä merkintöjä elintarvikepakkauksissa. Ja sitten tämä asia, joka on jumissa neuvostossa, eli meidän täytyy edistää teknologian käyttöä terveydenhuollossa ja meidän täytyy paremmin käyttää resursseja hyväksi. Ja haluaisin tietää, missä vaiheessa neuvottelut menevät ja onko tämä umpikuja nyt aukeamassa. Kiitos.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 Slovenija uspešno opravlja transplantacije organov, žal pa imamo premalo darovalcev. Darovati organe je seveda humano dejanje, vendar imajo ljudje pomisleke, ker se bojijo. No, no translation. Translation problem in English? Dutch? Was. Wir <laughs> müssen the minister understand. Ja. Should we begin again? It was a technical. problem. If you could start again, even shortly. Okay. yeah. <laughs> Želim vam uspešno predsedovanje, gospod minister. Govorili ste o darovanju. Kiitos, arvoisa ministeri. Toivottaisin menestystä teidän puheenjohtajakaudellenne. Puhuitte elinten luovutuksesta. Slovenia on myös hyvin menestynyt esimerkiksi maksajamunaissiirtojen osalta, mutta elinten luovuttajia meillä on liian vähän. Ihmisillä on kysymyksiä, jotka liittyvät tähän elinten luovutukseen. Saattaisiko meidän olla mahdollista auttaa ihmisiä luottamaan järjestelmään, jotta ihmiset olisivat valmiita – hyväksymään eniten siirtonsa. Puhuitte myös ikääntyvästä väestöstä ja siitä, että väestön ikääntymiseen liittyy kustannuksia. Olemme puhuneet jo pitkään uudesta lainsäädännöstä, joka koskisi pitkäaikoista hoivaa, mutta yhä useammat ovat siirtymässä eutanasian hyväksymisen suuntaan. Mutta myös tähän kysymyksiin liittyy epäilyitä. Voisiko väärinkäsityksiä syntyä? Minä itse esimerkiksi vastustaisin eutanasian. Mielestäni ei pitäisi puuttua näihin ihmisten elämään. Mutta kysyisin, onko luvassa eurooppalaista keskustelua tästä aiheesta. Kiitos. Okay, the last question uh, for... Ja sitten viimeinen kysymys. Siitä olkaa äh, Frage... Arvoisa ministeri, äh, Kysymykseni liittyy lääkkeiden hinnan muodostukseen. Valitettavasti Monissa maissa on ollut näitä lääkepulia ja tilanne vaihtelee hyvin paljon eri maissa ja tämä tietysti vaikuttaa myös hoitomahdollisuuksiin. Hinnat ovat korkeita, lääkepula on ja tällainen luo epätasa-arvoisuutta hoitoon. Jotkut potilasryhmät voivat kustantaa jonkun hoidon, jotkut sitten eivät, jotkut potilasryhmät joutuvat odottamaan pitkään hoitoa, jotkut eivät saa sitä ollenkaan. Minkälaisia konkreettisia toimia aiotte nyt tehdä? jotta lääkkeiden saavutu, saatavuus paranee huomattavasti, että että ihmiset saavat lääkkeensä ajoissa ja kohtuuhintaisesti ja saavat ne myös varmasti. Kiitos. Poštovane zastupnice i zastupnici, još jednom hvala na vašim upitima. Ja ću pokušati napraviti Arvoisat jäsenet, kiitos jälleen kerran kysymyksistänne. Pyrin vastaamaan niihin kaikkiin mahdollisimman hyvin, mutta ehkä vähän yhteenvedonomaisesti. Yksinkertaisia vastauksia ei tietenkään ole, koska jos yksinkertaisia vastauksia olisi, niin nämä ongelmat olisi jo ratkottu. Erityisesti ne ongelmat, jotka liittyvät esimerkiksi lääkkeiden saatavuuteen – Tästä ongelmasta on puhuttava avoimesti. Tietenkin tässä on kyse suurista lääkkeiden tuottajista, jotka pyrkivät mahdollisimman suureen voittoon. Näemme myös usein, että maat ovat kohdanneet tämän ongelman ja haluavat ehkä toimia tässä yksin, ja se on vähemmän tehokasta, koska meidän pitäisi tehdä yhteistyötä, jotta voisimme saada alhaisempia hintoja. Se ei ole tähän mennessä ollut mahdollista, mutta en näe mitään syytä, miksei tämä voisi olla tulevaisuudessa mahdollista. Pyrimme tähän siis tulevaisuudessa kaikkein korkeammalla tasolla. Jos me Euroopan unionina yhdessä löydämme konsensuksen useilla saroilla, niin kuin on tehty useilla saroilla aikaisemmin, joten en tiedä miksei tämä olisi mahdollista myös tulevaisuudessa. Näin uskon, että voimme jakaa yhteisen lähestymistavan, kun puhutaan teknologian ja lääkkeiden saatavuudesta mahdollisimman edulliseen hintaan. Tämä on asia, jota me painotamme yhä uudestaan puheenjohtajakautemme aikana, koska on monia toimia – joita voitaisiin suunnitella. Esimerkiksi monia hankkeita on luvassa pienten maaryhmien osalta, mutta sitä voitaisiin laajentaa. Mitä tulee innovatiivisiin hoitoihin, niin tämä on haasteellinen ala ja tulee olemaan lähivuosien aikana. Miten voimme huolehtia siitä, että saamme mahdollisimman nopeasti pääsyn tutkimustuloksiin, mutta samalla kunnioitamme standardeja? Me tiedämme terveydenhoitoalalla, että usein lääkeyritykset pystyvät, pyrkivät edistämään tietyn lääkkeen myyntiä. Ihmiset tutustuvat siihen ja sitten yhtäkkiä lääke katoaa markkinoilta. Tämä tarkoittaa sitä, että miljoonia tai miljardeja hukataan. Sen lisäksi, että on poliittisia rahoitukseen liittyviä kysymyksiä eu ssa on myös kysymyksiä, jotka liittyvät tietoisuuden lisäämiseen asiantuntijoiden tasolla. Näin terveydenhoidon ammattilaiset esimerkiksi tietävät, miten tiettyä lääkettä on saatavilla. Meidän on huolehdittava myös siitä, että ihmiset toimivat vastuullisesti. Meidän tulee kuulla asiantuntijoiden, tutkijoiden kantoja on ymmärrettävä, että kun puhutaan lääkkeestä ja siitä, että halutaan lääkkeitä, kyse ei ole ainoastaan potilaiden parantamisesta. Meillä on tarpeita sekä potilaiden terveydenhoidon että lääkeyritysten puolelta. Ja tasapainon löytyminen on tärkeää. Meidän on tasapainoteltava potilaiden oikeuksien ja lääkeyritysten toiveiden välillä. hän pyrkivät mahdollisimman suureen voittoon. Puheenjohtajakaudella me järjestämme mahdollisimman paljon kokouksia, että voimme edetä mahdollisimman hienosti tässä kysymyksessä ja saada paljon asiantuntijoiden panostusta ajatellen tulevaisuuden lääkkeitä, tulevaisuuden hoitotapoja, kuitenkin niin, että taustalta löytyvät selkeät kriteerit, niin että tarpeen mukaan lääkkeitä on sairauden käytössä. Meidän on huolehdittava tietenkin myös siitä, että lääkkeet pystytään maksamaan. Joskus tietyt hoidot voivat olla miljoona summien kokoisia, mutta meidän on pystyttävä huolehtimaan siitä, että hoitoa saadaan kaikille. Emme siis voi verrata kehitysmaita kehittyneisiin maihin. Meidän Euroopan unionissa on huolehdittava siitä, että ihmisillä on mahdollisuus saada hoitoa. Meidän pitää välttää tässä populistiset mallit koko tässä keskustelussa ja huolehdittava siitä, että kautta Euroopan unionin huolehditaan siitä, että potilaat saavat lääkkeensä mahdollisimman edulliseen hintaan. Mitä tulee potilaisiin, joilla on vaikka syöpädiagnoosi, niin me pyrimme taistelemaan sen puolesta, että nämä potilaat voidaan hoitaa mahdollisimman hyvin. Ja että seuranta onnistuu myös hoidon jälkeen niin, ettei syöpä pääse syntymään uudestaan. Usein jopa 35 prosentissa tapauksista sama syöpä tulee takaisin tai seurannan jälkeen huomataan joku toinen syöpä. Sen voitava hoitaa saman kuin voitava hoitaa mielenterveyttä. Me tarvitsemme riittävästi tietoa, jotta voimme puuttua näihin ongelmiin. Tämä on tärkeää meidän me, kun puhutaan syöpähoidoista. Ja parhaiten tämä kysymys hoidetaan EUn laajuisessa yhteistyössä. Ja sitten kun elinsiirroista kysytään, puhutaan, puhumme kaikki tässä nyt vain elinten luovutuksesta, mutta kyse on myös esimerkiksi solujen siirrosta modernissa lääketieteessä, kuten tiettyjen kudosten siirroista – Meillä on monia esimerkkejä tästä jo tähän mennessä. Esimerkiksi kantasoluja voidaan siirtää. Ja meidän on voitava tietää, minkälainen määrä näitä soluja tai kudoksia meillä on käytettävissämme, jotta voimme tietää, minkälaiset siirrot ovat mahdollisia. Meidän on siis tiedettävä, miten paljon soluja on, jotta voidaan hoitaa potilaat kunnolla. Joku täällä viittasi myös tutkimukseen. Merkittävä määrä tutkimusta on lääkeyritysten käsissä. Lääkeyritykset investoivat paljon tutkimukseen. Ja usein nämä tulokset jäävät ikään kuin yksin oikeudella lääkeyrityksille. Meidän pitää lisätä tietoisuutta tutkimuksen merkityksestä, jotta voidaan korvata, korvamerkitä anteeksi, riittävä määrä tutkimukseen myös EUn varoista, koska tämä on erittäin hyvä tapa edistää hyvinvointia lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä kokousten, pyöränpöydän tapaamisten kautta myös. lääkeala ei sinänsä päätä rahasta, mutta meidän pitää päättää puhua myös niiden kanssa, jotka ovat vastuussa rahasta, koska tutkimuksella voi olla tässä merkittävä merkitys. Slovenialainen kollega esitti kysymyksensä siitä, miten löydettäisiin lisää luovuttajia. Se on kyllä hankala, mutta meillä on aiheesta kokemusta noin parikymmentä vuotta sitten, kun aloitimme ponnistelumme. Me omassa järjestelmässämme kroonisista sairauksista kärsivien, niiden potilaiden kanssa, jotka olivat kuolemaisillaan, meillä oli omat tiimit, jotka puhuivat näiden potilaiden ja potilaiden omaisten kanssa – ja näin meillä oli myös paljon tukea. Järjestimme myös tapaamisia toimittajien kanssa, jotta pystyimme puhumaan myönteisistä puolista, jotka liittyivät elinten luovutukseen. Kun näitä aiheita käsitellään, on todettava, että meillä on paljon kokemusta. Olemme ryhtyneet moniin toimiin, joita voimme esitellä muille maille, kun puhumme omasta kokemuksestamme – ja mielestäni kun ponnistellaan, voidaan varmasti parantaa näitä lukujakin, koska ensimmäisen viiden vuoden aikana kolmenkertaistimme luovutuslukumme. Sitten täällä esitettiin myös eutanasiasta kysymys. Ja kun kysymystä mietitään, niin on todettava, että joskus lääketieteestä ei löydy apua – Eli vaikka mitä pyrittäisiin tekemään, tiedetään, että lääketiede ei pysty auttamaan kaikkia potilaita. Mutta se, että ottaa käsiinsä sen, että potilas päättää sen, koska elämän pitäisi päättyä, tämä on tietenkin kysymys, joka aiheuttaa paljon keskusteluita, erityisesti kun väärinkäytösten mahdollisuus on olemassa. Tietysti maissa, joissa on hyväksytty eutanasia, on tietyt säännöt ja on kerätty myönteistä – kokemusta niin, että väärinkäytöksiä ei ole tai on mahdollisimman vähän, mutta tästä aiheesta varmasti voidaan keskustella. Itse henkilökohtaisesti vastustan eutanasiaa, koska mielestäni meillä ei ole oikeutta auttaa toista ihmistä kuolemaan, mutta avoimuuden hengessä meidän on voitava keskustella kaikista aiheista. Olen varma, että tietyllä alalla voidaan olla eri mieltä, mutta jos potilas kärsii kivuista ja eutanasia saattaisi näyttää paremmalta vaihtoehdolta, niin keskustelujen voidaan aina käydä. Käsittääkseni niissä maissa, joissa eutanasialainsäädäntö on käytössä, meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta väärinkäytökset eivät olisi mahdollisia. Ja ihan lopuksi innovatiivisesta hoidosta ja tasavertaisista odonsaannin mahdollisuuksista, niin puheenjohtajakaudella me pyrimme saamaan unionin toimimaan tässä kokonaisuutena. Pyrimme konsensuksen siitä, miten tässä pitää toimia. Ei niin, että yksittäiset jäsenvaltiot toimivat yksin. Meidän on edettävä yhdessä. Kiitos. Thank you very much, minister. Kiitoksia, ministeri. Teillä oli selkeitä painopistealueita ja Kuulimme myöskin konkreettisia kysymyksiä jäseniltä, eli odottelemme, että puheenjohtajavaltio auttaa meitä etenemään tärkeimmissä asioissa, jotka mainittiin tänään lyhyesti. Eli kiitoksia kovasti. Ja lykkyä tykö. So we are going, we are five minutes ahead. No niin, olemme viisi minuuttia aikataulusta edellä. Mutta hyödynnämme nyt ajan keskusteluun. Eli jatkamme kokousta. Esityslistan hyväksyminen. Se on hyväksytty. Sitten pari ilmoitusasiaa. Eli tulkkaus on saatavana tänään 21 kielellä ja nämä asiakirjat löytyvät sähköisessä muodossa netistä. Sitten tänään meillä on terveysasioiden työryhmän ensimmäinen kokous huomenna 12.30 Ja siellä asiantuntijat esittelevät kaksi hiljattain tehtyä tutkimusta. Eli EUn toimintojen hyödyt terveyspolitiikassa ja sitten EUn kansanterveyspolitiikka, tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuuden haasteet. Eli tervetuloa kokoukseen ja sitten maailman syöpäpäivä eli 4. helmikuuta – Eli komission puheenjohtaja käynnistää parlamentissa julkisen kuulemisen liittyen Euroopan tulevaan syöpäsuunnitelmaan. Eli tulkaa mukaan siis tammikuun 21. päivä, siis huomenna, ja sitten helmikuun 4. päivä. Niin sitten täällä sihteeristössä on uusia kollegoita. Speak, okay. I would like to veil... Niin, pitikö minun puhua? Haluaisin Kusovskan toimi, toivottaa tervetulleeksi. Hän on valiokunnan uusi avustaja ja myös Angelika Bryls. Siellähän hänkin on. He ovat uusia kollegoita sihteeristössä, auttavat meitä. Good. <laughs> That's a welcome. Uh, thank you, Bess. No niin, kiitoksia. Okay, so the next item is the... Uh, eli seuraavaksi sitten toimijoiden väliset neuvottelut ja äänestykset, jotka ovat pian tulossa. Eli tämä taksonomia, menettely, eli puitteet, joilla helpotetaan kestäviä investointeja. Asiasta on Toi vihdoin päästyä sopimukseen joulukuun 16. päivä. Hyvin monissa asioissa ollaan nyt lähellä parlamentin kantaa. Ja tästä äänestetään yhdessä talous- ja rahasoiden valiokunnan kanssa, koska tämä on meidän yhteinen tekstimme. Äänestys on 23. tammikuuta torstaina aamu yhdeksältä. Eli otan tämän nyt esille, koska teidän pitää olla täällä äänestämässä tekstistä koska neuvottelut olivat niin hankalat. Eli tämän Ekonin ja Envin yhteinen lyhyt kokous, ehkä 15 minuuttia, mutta tulkaa paikalle torstaina kello yhdeksältä. Sitten toinen asia, josta äänestetään ensi kuussa, eli ihmisen kulutuksen tarkoitetun veden laatu. Tähän liittyy erinäisiä kysymyksiä. Meillä on riskipohjainen lähestymistapa. Parannetaan veden saatavuutta Euroopan ensimmäisen kansalaisaloitteen jälkeen, eli oikeus veteen. Ja sitten käsitellään myöskin mikromuoveja, hormonihäiritsijöitä juomavedessä. Eli hyviä tuloksia on saatu aikaan ja niistä äänestetään ensi kuussa. Ja sitten huomenna äänestämme veden uudelleenkäytön minimivaatimuksista. Neuvoston kanssa tästä sovittiin joulukuun 18. päivä ja huomenna tästä siis äänestetään. Eli nämä kolme asiaa saatiin nyt päätökseen Suomen puheenjohtajakaudella – Sitten siirrymme seuraavaan aiheeseen, joka liittyy koordinaattorien suosituksiin 9. tammikuuta pidetyssä kokouksessa. No teille on toimitettu nämä tiedot sähköisesti. Eli sitten Eli tämän iltapäivän iso asia. Eli me olemme nyt hiukan aikataulusta edellä, mutta esittelijä on paikalla ja neuvottelutiimi myöskin. Eli voimme jo aloittaa. Eli Ester, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja kuten tiedätte, tämä asiakokonaisuus, josta nyt keskustelemme, on tämä vaatimustenmukaisuusasia näistä päästömittauksista. Ja tämä äh, luonnos osoittaa, että tämä äh, ei salli, että, että mentäisiin yli tuon 80 milligrammaa per kilometri dieselautoilla. Ja tämä, tämä sisältää myös testeihin liittyen virhemarginaalin ja testilaitteistoihin. Tämä virhemarginaali on olemassa teknisistä ja tilastollisista eroavaisuuksista johtuen, jotka liittyvät siis näihin laitteisiin. Ja kysyn komissiolta myöhemmin vielä laitteistojen standardoinnista, koska se on tärkeää. Ja tämä on johtanut siihen, että keskustelusta on tullut hyvin laaja. Siinä ei puhuta enää ainoastaan näistä marginaaleista, vaan itse tästä NOX raja-arvosta, joka minusta tämän pitäisi olla euro 7 tai eh, euro 6 ehdotuksen jälkeisen ajanjakson mukainen. Ja komissio on tehnyt ehdotuksensa vuodelle 2000, tai tekee ehdotukset 2021. Nyt tämä näyttää kuitenkin laillisesti oikealta. Tämä muut, eh, muutettu ehdotus, että muutettaisiin euro 5 ja 6 luokkia, eh, johtuu näistä näistä tuomioista ja tässä on tarkoitus uudelleen määritellä nämä rajat ja tämähän hyväksyttiin menettelyssä 2016 ja teollisuuden ala tekee työtä näiden asioiden parissa tällä aikaa. Tiedän, että tästä on valitettu, mutta minusta meidän pitäisi nyt lähteä liikkeelle siltä pohjalta, että yhteispäätösmenettelyä tarvitaan ja tältä pohjalta sanoisin, että tämän pitäisi olla tieteeseen perustuvaa. Tämä lopullinen vaatimustenmukaisuusfaktori, konformiteettifaktori, sehän jo vähennettiin, koska sen yhteinen tutkimuskeskus oli, oli ehdottanut. Ja tässä kyse oli näistä muutoksista, jotka liittyivät kannettaviin mittauslaitteistoihin. Ja pitäisikö tätä edelleen tarkistaa alaspäin. No, sitä en tiedä, mutta JRCn datan mukaan tämä on tehty. Ja tämä luonnos sitten kehottaa, että komissio tarkastelisi konformiteettifaktorit joka vuosi liittyen sitten laitteiden käyttöön ja niiden mahdollisiin teknisiin ongelmiin. Ja tietysti odotamme vielä kommentteja varjoesittelijöiltä. Ja nyt, jos sallitte puheenjohtaja, minulla olisi kaksi kysymystä komissiolle. Nimittäin olen ymmärtänyt, että JRCn kertomuksen julkaisu, sen oli tarkoitus tapahtua nyt tammikuussa. Sitä on lykätty helmikuulle. Ja tieto, joka minulla on, on se, että JRC on päättänyt ottaa lisätietoja mukaan analyysiinsä, joka on vähän epämääräistä. Tietääkö komissio, mikä tämä yhteisen tutkimuskeskuksen lisätieto nyt on, ja onko helmikuun nyt lopullinen päivämäärä, koska kaikki odottavat nyt äh, näitä äh, kertomuksia, koska nyt näyttää siltä, että JRC työstäisi tätä 1,32 maksimikonformiteettitekijää ja olisi tärkeää, että valmistelijaryhmä saisi nyt tietoa tästä tarkemmin, koska tärkeää on, että olisimme ajan tasalla, tullaanko tämä tarkistamaan vai ei, minkä takia JRC nyt tässä lykkää ja minkä takia tätä lisätietoa piti ottaa käyttöön JRCn analyysissä. Tämä oli ensimmäinen kysymys ja toinen kysymys, tämä liittyy siis standardointiin näihin PEMSeihin, nämä kannettavat mittauslaitteistot, koska PEMSien standardointi mahdollisesti tapahtuu. Ja on toki tärkeää, että PEMSit käyttävät parasta mahdollista tekniikkaa ja emme salli sitä, että sellaisia PEMSejä tulisi markkinoille, jotka eivät ole asianmukaisia. Tiedän, että komissio työstää tätä PEMS-asiaa, mutta voisiko se antaa lisätietoja? Onko mandaatti edelleen ajankohtainen? Pitäisikö sitä päivittää vai mitä? Eli mitä komissio voisi kertoa meille PEMSin osalta vähän tuoreempia tietoja. Eli nämä ovat sellaisia asioita, joita neuvottelijatiimi haluaisi tietää. Kiitos, äh, että tämä asia on nyt esillä ja odotan kiinnostuksella, mitä muut ryhmät sanovat. Commission. Kiitos. Ja sitten komissio saa myöhemmin puheenvuoron. No, komissio nyt kyllä ajon ansialla joku paikalla. Saavuitte ilmeisesti juuri. Selvä. Eli he voisivat ehkä vastata näihin kysymyksiin, jos sopii. Mutta sitten neuvottelutiimi. Dali. Kiitos ja haluaisin kiittää myöskin esittelijää. Mutta tätä keskustelua ei voida käydä, jos ei muisteta tätä Dieselgate-skandaalia ja sitä, että perustettiin tämä komitea. Ja parlamenttihan teki tästä suosituksia. Tässä todettiin, että nämä yhtenäisyystekijät pitäisi vähentää yhteen. Ja tämä äh, DESin mietintö, joka parlamentissa hyväksyttiin, niin nyt ollaan yhtäkkiä luovia ja vaaditaan, tai tätä kutsutaan nyt toisilla nimillä, mutta porsaanreikä on porsaanreikä ja pysyy porsaanreikänä. Annetaan sille mikä termi hyvänsä. Koska meidän täytyy katsoa nyt näitä voimassa olevia päästötavoitteita. Eli 168 milligrammaa per kilometri voidaan päästä ja 120 noksia, nokspäästöjä, typenoksideja. Ja tämä on sitten paljon ylempänä kuin 8 milligrammaa per kilometri näiden sääntöjen osalta. Asiantuntijat ovat sitten keskustelleet siitä, pitäisikö ottaa mukaan näitä yhtenäväisyystekijöitä tähän menettelyyn, ottaen huomioon että ne ovat ristiriidassa riippumattomien testitulosten kanssa. Teknologinen kehitys tekee mahdolliseksi sen, että päästään näihin NOx-tekijöihin, jotka ovat alle 1,5 tai vielä alempia kuin tämä 8 mg per kilometri. Ja sitten jos poiketaan näistä 8 mg per kilometri NOx-arvoissa, niin sitä ei voida perustella. Se vain mahdollistaa sen, että käytetään vähemmän kehittynyttä teknologiaa. Ja siksi, kun ajatellaan nyt näitä virhetasoja, ne ovat poikkeus näistä sovellettavista päästörajoista. Eli tässä on tämä porsaan reikä ja se on erittäin vaarallinen ennakkotapaus. Ja komission pitäisi tehdä nyt ehdotus, jolla vahvistetaan aikaisemmin vahvistetut tekijät, niin sitä ei voida perustella. Ja kun ajatellaan näitä arvoja, joita kansanpuolue on tukenut, ne ovat kunnianhimoisia, mutta ne eivät varmista sitä, että NOx-päästöt vähennettäisiin alemmalle tasolle. Autovalmistajien tiedot osoittavat, että tietyt markkinoilla olevat autot jo saa, pääsevät näihin tavoitteisiin, kun ajatellaan näitä vaatimu, vaatimusten mukaisuutta. Eli ei voida hyväksyä tätä NOx-rajat, eli 8 miljoonaa per 100 km dieselautoissa. Ne ovat korkeammat kuin bensiiniautoissa, siellä se on 6 mg. Ja kun ajatellaan kansanterveyttä, että teknologiaa ja yhtäläisiä kilpailumahdollisuuksia ei ole mitään syytä, miksi yksi teknologia saisi saastuttaa enemmän ja miksi dieselautoille annettaisiin joustavuutta saastuttamiseen 1,4 kertaa enemmän kuin tämänhetkinen taso. Autovalmistajien pitäisi hyödyntää uusinta teknologiaa ja noudattaa näitä vaatimusten mukaisuuden tunnuslukuja, jotta päästöjät pysyisivät rajoissa. Me haluamme, että ajoneuvoissa on tätä teknologiaa, eli en nyt ole varma, onko tämä komission ehdotus, jota EPPkin on tukenut, viekö se meidät näihin tavoitteisiin, ja teemme tästä asiasta myöskin tarkistuksia. Kiitos. For Renew, Sitten Renew-ryhmästä Soris. Gracias, presidente. Gracias a Kiitoksia puheenjohtajaa, kiitoksia esittelijälle. Yleisesti ottaen olen samaa mieltä siitä, mitä esittelijä totesi. Ensinnäkin meidän pitää olla kunnianhimoisempia, jos haluamme todellakin vähentää näistä päästöjä. Kyse on terveydestä ja tuhansista ennenaikaisista kuolemista, jotka johtuvat näistä päästöistä. Parlamentti pitää olla kunnianhimoinen ja meidän täytyy pitää kiinni ympäristösitoumuksistamme, jotka ovat mukana vihreän kehityksen sopimuksessa. Eli meillä pitää olla sitten kunnianhimoinen lainsäädäntöehdotus, eli tämä Post Euro 6, eli ei tätä lainsäädäntöä. Eli autot, jotka, joita on Euroopassa, niitä pitää olla mahdollisimman vähäpäästöisiä. Me tarvitsemme lainsäädäntöä mahdollisimman nopeasti, ja meidän täytyy mietintöön ottaa mukana konkreettinen päivämäärä, jotta komissio sitoutuisi tähän asiaan eli kesäkuu 2021. Ja sitten meidän täytyy erottaa nämä vaatimusten vastaavuus ja sitten jakaa nämä vastuualueet selkeästi. Ensinnäkin auton valmistajan vastuuta missään tapauksessa ei saa ylittää tätä 8 mg per kilometri. Ja sitten toisaalta nämä testiyksiköt, jotka tekevät näitä kokeita. Ja tästä tammikuusta lähtien kaikki kaikissa uusissa ajoneuvoissa tämä tekijä on yksi ja 0,43 on sitten tämä virhemarginaali. Ja meidän täytyy tarkastella tätä virhetasoa vuosittain ja aina korjata sitä alaspäin. Ja tämä pitää tehdä delegoidulla säädöksellä ja se täytyy pohjata tieteelliseen tietoon. Ja tässä haluaisin viitata tutkimuskeskuksen tutkimukseen. Eli sen mukaan tämä lukema voidaan saada 0,32. Ja nyt vaikuttaa siltä, että tätä raporttia nyt vielä ei ole saatavilla. Eli komission pitää nyt kertoa, mitä uutta on tapahtunut tällä alalla. Ja he voisivat sitten julkistaa näitä tietoja toivon mukaan pian. Ja sitten tällä lainsäädäntökaudella tärkeä on myöskin standardisointi näiden laitteiden osalta. Markkinoilla on hyvin paljon vaihtelua näiden laitteiden osalta ja meidän täytyy varmistaa, että me käytämme aina uusinta käytössä olevaa teknologiaa ja meidän täytyy standardisoida nämä kyseiset välineet. Jos ne on sertifioitu, niin sitten meidän täytyy siis sertifioida ja silloin nämä virhetasot lähenevät nollaa. Ja siksi pyydämme, että standardisointiprosessissa, jota Euroopassa nyt toteutetaan, että tämä työ saataisiin mahdollisimman nopeasti päätöksen ja komissio selittää, mikä nyt on tilanne ja milloin tämä prosessi saadaan lopullisesti päätökseen. Ja olen samaa mieltä siitä, että nämä vaatimusten mukaisuustekijät eivät ole paras ratkaisu, mutta tämä menettely hyväksyttiin parlamentissa kaksi vuotta sitten demokraattisesti. Ja nämä nyt on ehdot, joissa auton valmistajat ovat toimineet vuodesta 2017 lähtien. 0,43 on siis tämä lukema. Ja tuomioistuin haluaa, että me palaamme näihin arvoihin tavallisen lainsäädäntömenettelyn kautta koska se mitä komissio teki komitologiamenettelyssä ei ollut sallittua. Eli meidän täytyy vahvistaa nämä tavallisessa lainsäädäntömenettelyssä ja teollisuus tarvitsee varmuutta toimijakseen. Ja näihin menettelyihin menee kuukausia. Tähän tarvitaan kuukausia suunnittelua ja logistisesti, tämän, logistisesti tämä on hyvin haastavaa. No, 27 prosenttia autoista aiheuttaa päästöjä alle tämä 8 milligrammaa, milligrammaa per kilometri, eli tämä osoittaa, että lainsäädännöllä on ollut vaikutusta, mutta entä sitten nämä 13 prosenttia ajoneuvoista, jotka eivät täytä vaatimuksia? Mitä tarkoittaa se, että 13 prosenttia ajoneuvoista ei voi olla mukana standardisoinnissa, mitä se merkitsee esimerkiksi työpaikoille. Nyt tarvitaan varmuutta. Meillä pitää olla tieteellistä tietoa, jotta voimme kunnolla korjata näitä lukuja alaspäin ja tähän me pyrimme. Kiitos. For the Greens, Basei Ja sitten vihreistä Eichhout. Uh, it, it's... Kiitos oikein paljon. Tässä lähes toistellaan ensimmäisen keskustelun argumentteja. Totta kai haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä mietintöluonnoksen osalta. Ette varmaankaan ylläty, etten tue tätä mietintöä johdonmukaisuuden nimissä. Ja nyt joudun vähän vastaamaan Renewn varjoesittelijälle, kun tässä tuntuu olevan vähän väärinkäsityksiä, ainakin muutama. Ensinnäkin sanoitte, että – demokraattisesti sovittiin vuonna 2016. No ongelma oli se, että meillä oli standardit käytössä ja oli ollut jo vuodesta 2007 80 milligrammaa ja oli ihan selvää, että kaikki autonvalmistelijat tiesivät, että heidän oli pyrittävä kohti 80 milligrammaa. Tämä on ollut tiedossa vuodesta 2007 autonvalmistajille. Tämä varmuus jota peräänkuulutettiin, on ollut olemassa vuodesta 2007. Sitten tehtiin kaiken maailman temppuja, lopulta Dieselgate. Ja sitten komissio pyrki delegoitujen säädösten kautta muuttamaan tämän. Periaatteessa he delegoidun säädöksen kautta pyrivät, pyrkivät muuttamaan peruslainsäädäntöä. Me vastustimme sitä, me vihreät, SJD ja ALDE aikoinaan ja GUE. Mutta hävisimme tämän äänestyksen koska delegoidun säädöksen äänestyksessä tarvittiin absoluuttinen enemmistö, mutta me sanoimme aina, että jos muutoksia halutaan tehdä, se on hoidettava normaali lainsäädäntömenettelyn kautta ei delegoidun säädöksen kautta, aivan kuten tuomioistuimen päätöksessä sanottiin. Siellä sanottiin, että tämä ei käy delegoitujen säädösten kautta, vaan tämä pitää käyttää normaali lainsäädäntömenettelyn kautta. Nyt on ihan normaalia siis, että suhtaudumme tähän normaalina lainsäädäntöehdotuksena. Voitte muuttaa toki kantanne ja sanoa, että meille sopii ihan hyvin se, että mukaisuuden tunnuslukuja otetaan käyttöön ja että heikennetään niitä standardeja, joista sovittiin vuonna 2007, mutta sanokaa se silloin rehellisesti. Koska nyt pitää todella sanoa selkeästi, että me takasimme kyllä jo suunnitteluvarmuuden autonvalmistajille vuonna 2007. Viesti oli, että 80 gram, milligrammaa on tavoitteena. Nyt synnytämme epävarmuutta, kun hyväksymme sellaisen vaatimusten mukaisuuden tunnusluvun, joka vesittää tätä tavoitetta, joka asetettiin vuonna 2007. Jos hyväksytte tämän, tämä on myös ennakkotapaus, jonka kautta hyväksymme nyt sen, että mikä tahansa standardi hyväksytään, siihen liittyy myös epävarmuustekijöitä. Tietenkin Estelange sitten sanoi, että näin tehdään usein vaikka nopeusrajoitusten kautta, mutta kyse ei ole siitä, vaan kyse on siitä, että otetaan nyt jo epävarmuutta mukaan sinne nopeusrajoitukseen. Sanotaan, että ei voida ajaa 100 kilometriä tunnissa, mutta liikennemerkkiin laitetaan 100 ja kerrotaan se, 1,4. Me luomme epäselvyyttä, epävarmuutta. Kyllä se mahdollista on, mutta ei silloin pitäisi esittää, että näin demokraattisesti sovittiin, koska me taistelimme aina tätä vastaan. Olettaisin kyllä, että Renew uutena ryhmänä lähtisi tähän taistelun mukaan, eikä nyt vaan luovuttaisi ja sanoisi, että me luovumme ja heikennämme standardeja. Sanotaan, että kunnianhimoa halutaan myöhemmin euro 7 osalta, mutta me aiheutamme pettymyksen kansalaisillemme nyt kun hyväksymme korkeammat päästörajat autoille, koska näinhän tekisimme ja todella vetoisin kaikkiin kollegoihin, ettei tätä hyväksytä. Kiitos. Okay, so, uh... Sitten IDstä edustaja ei ole paikalla. ECRstä Saviuska. Dziękuję panie przewodniczący po tak emocjonalnym Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli oikein tunteikas puhe esittelijältä ja nyt meidän pitäisi muiden käyttäytyä hillitysti, mutta olen kyllä samaa mieltä esittelijän kanssa, vaikka jotkut ehkä ovatkin tähän pettyneitä, nimittäin esittelijä on tässä ollut hyvin johdonmukainen. Tässä mietinnössään hän haluaa, että lopulliset päätökset tehdään. Hän haluaa, että toimiala saa oikeudellista varmuutta ja että toimiala voi toimia tavanomaisissa olosuhteissa. Esittelijä on järjestänyt kokouksen komission ja yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa ja kerronpa teille yhden asian. Tässä on nyt aika paljon tullut esille kysymyksiä. Paljon kysymyksiä on ilmassa, joihin ei ole saatu vastausta. Ikävä kyllä. Ja Näyttää siltä, että meidän esittämämme kysymykset harmittavat komissiota ja JRCtä. Näyttää siltä, että testejä ei ole saatettu päätökseen. Komissio ja JRC ovat ärtyneitä kysymyksistä ja me puhumme nyt, nyt näistä teknisistä laitteistoista, vaikka pikemminkin pitäisi puhua virhemarginaaleista. Nyt sanotaan, että JRC aikoo täydentää analyysiään ja toivon todellakin, että nyt JRC pystyy hälventämään huolemme näillä täsmennyksillään. Sitten olemme myös ehdottaneet uusia säädöksiä artiklassa 11. Ensimmäisessä kohdassa komissio sisällyttää tähän mukaan hyvin täsmällisen säännön. Se on itse asiassa niin täsmällinen ja niin yksityiskohtainen, että se saattaa aiheuttaa ongelmia varaosia valmistavi, valmistaville PK-yrityksille. Nämä joutuvat ehkä lähtemään markkinoilta. Meidän täytyy turvata vapaa kilpailu, kun me esitämme tällaisia muutoksia. Ja täytyy seurata tilannetta tarkasti. Kiitos. Uh, for... Ja sitten vielä neuvottelutiimistä Konjachna Guesta. Kiitoksia kerroin jo kantani tästä, eli puhun nyt ihan lyhyesti tästä mietintöluonnoksesta. Pidän hyvänä sitä, että esittelijä on vähän vastahakoinen ja haluaa selvittää tiettyjä epäselvyyksiä siitä, miten nämä vaatimusten mukaisuustunnusluvut on laadittu. tähän tässä asiassa on se, että komission pitää selkeästi, siis selkeästi kertoa meille, milloin tämä raportti on saatavilla ja miten tästä edetään. Olin iloinen aikaisemmin, kun vihreät kollegat puhuivat faktoista ja järkevyydestä ja että ne ovat tärkeämpiä kuin tunteet. No näin ei nyt enää ole, mutta olen tapellut tässä asiassa Bassia vastaan viisi vuotta jo, eli tiesin kyllä mitä oli odotettavissa. Uskon, että kun ajatellaan kaikkea oikeudellista epävarmuutta sen suhteen, mitä arvoja ajoneuvojen pitää nyt noudattaa ja me odottelemme vielä tuloksia tästä valitusmenettelystä. Niin tässä on ollut hyvin lyhyt aika tarkistusten jättämiselle ajoneuvon tehokkuuden suhteen. Ja vieläkään meillä ei ole JRCn raporttia, yhteisen tutkimuskeskuksen raporttia. Eli minun on vaikea kuvitella, että lähtisimme nyt mukaan tähän ilman tunteita, ilman puoluepolitiikkaa. Ja meidän täytyy miettiä, olemmeko täällä nyt toimimassa tunteiden pohjalta ja rikkomassa omia sääntöjämme, koska vuoden kuluttua tätä asiaa tarkastellaan jälleen uudestaan. Ja 12 kuukauden kuluttua meillä on sitten kovia faktoja ja voimme sitten keskustella eri kannoista, mutta se, että käytäisiin tätä keskustelua nyt tunteiden pohjalta, kun täällä on lietsottu pelkoa, niin se olisi kyllä haitallista, koska se johtaisi ainoastaan yhteen lopputulokseen. Eli me laitamme paperille joitain lukuja ilman mitään perusteita, ja ne saattavat sitten aiheuttaa paljon enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja sitten kun vuoden päästä palataan asiaan, sehän saattaa sitten olla meille aika noloa, koska näistä lukemista on tehty liian kovat, mutta ne eivät sitten toimi. Niin sen jälkeen olemme sitten taas lempeitä ja joudumme aika hankalaan tilanteeseen. Eli ollaan nyt rationaalisia, ollaan rakentavia ja odotellaan nyt näitä tutkimuskeskuksen johtopäätöksiä. Odotellaan sitä tarkistusta, joka on tulossa vuoden kuluttua. Ymmärrän kyllä kaikki nämä perusteet, mutta se mitä Bass sanoi ei pidä paikkaansa, etteikö olisi ollut lainsäädäntöä. En ehkä pidä siitä, mutta sitä nyt oli kuitenkin olemassa. Ja se, että niitä pyrittiin muuttamaan, niin se pitää paikkansa. Emme onnistuneet, mutta se ei kuitenkaan muuta sitä, että meidän pitää kunnioittaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. En myöskään haluaisi, että puhumme tästä hedelmättömästi tunteiden pohjalta, ja meidän pitää nyt miettiä tärkeämpiä asioita kuin tämä pikku asia, joka yritetään nyt hoitaa väliaikaisesti ja joka ei myöskään pohjaudu millekään faktoille. Kiitos. Okei. Okay. Um, ähm, so we are going to... No niin, eli sitten menettely ilman puhujalistaa. Kolme puheenvuoropyyntöä. Neljä. Eli ensimmäisenä Evi sitoutumattomista. Grazie molte. Kiitoksia puheenjohtaja. Viime lainsäädäntökaudella Euroopan parlamentti useaan otteeseen käsitteli näitä tunnuslukuja ja halusi, että ne komottaisiin. No, vuonna 2007 EU:ssa päätettiin näistä päästöautoista ajoneuvojen ohella. Sitten tuli Dieselgate-skandaali ja monet, erittäin monet autot päästivät näitä päästöjä jopa kaksi kertaa, 20 kertaa enemmän kuin nämä rajat. Eli nyt vaadimme sitten ajotestejä koska laboratoriotestit eivät vastaa todellisia ajo-olosuhteita. Eli meidän täytyy varmistaa, että näitä rajoja ei ylitetä todellisissa ajo-olosuhteissa. Euroopan komission mukaan tämä liikkumavara olisi, olivat tasolla joita on muokattu jo vuodesta 2011. Ja tässä nyt ei liikaa haluta häiritä autonvalmistajoita, joten komissio päätti sitten vuoden 2016 asetuksessa, siis ilman yhteispäätösmenettelyä. Eli siellä nämä vaatimuksen mukaisuustunnusluvut. Ja tässä on sitten tällainen laillinen raja joka sitten kumottiin joulukuussa 2018 tuomioistuimen päätöksellä. Ja siinä todettiin, että Euroopan parlamentti oli oikeassa, ja siellä osittain kumottiin tekninen osa, johon liittyivät nämä tunnusluvut, ja vahvistettiin, että komissio ei voi muuttaa tätä tekstiä, jossa on puhuttu näistä päästörajoista. Mutta myöskin todettiin, että jos on epäselvyyksiä näissä tilastotiedoissa, niin silloin pitää parantaa tekst- testien edustavuutta. Olisi nyt yllättävää myöntää, jos sanottaisiin, että komissiolle tässä kymmenen vuoden aikana ei ole ollut aikaa täsmentää riittävästi näitä testejä, joilla voidaan mitata todellisia ajolosuhteita. Eli hyvät kollegat ja hyvä esittelijä, minä en ole, en voi tukea tätä mietintöä, jossa käsitellään komission toimia. Mielestäni parlamentin pitäisi hylätä tämä ehdotus ja aion tehdä tarkistuksen juuri tältä tiimoilta, koska tässä on vielä yksi asia, joka pitää ottaa huomioon. Komissio uskottelee meille, että meidän pitää toimia nyt kiireellisesti ja hyväksyä tämä lainsäädäntöehdotus, jotta voidaan välttää juridista epävarmuutta Ja tämä päätöshän astuu voimaan helmikuussa, mutta tämä ei pidä ollenkaan paikkaansa. Mitään tällaista kiirettä ei ole. Komissio ei ole sanonut meille, että se on esittänyt valituksen tuomioistuimeen. Ja tässä sitten äh, lopetettaisiin näiden termien hyödyntäminen. Eli tämä tilanne on erittäin huolestuttava ja todellakin toivon, että parlamentti yhtenäisenä torjuu tämän ehdotuksen. Kiitos. Thank you for renew, Jan Uitema. Kiitos sitten Vinjusta Häytemä. Very uh, much, chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos tästä kiinnostavasta keskustelusta. Tämä näyttää nyt ehkä ihan turhalta, mutta totean kuitenkin, että koska edustan kansalaisia täällä, niin on paikallaan selvittää, mistä täällä oikein puhumme. Jos nyt katsoo tätä kysymystä, niin vuonna 2007 luotiin tietyt kriteerit, normit, ja sitten voidaan keskustella siitä, voivatko kaikki sidosryhmän edustajat hyväksyä. Mutta jos jotain on sovittu, niin silloin noudatetaan sääntöjä, se on ihan normaalia. Ihmiset, jotka ostavat auton tai jotain muita tuotteita, eivät ymmärrä. Esimerkiksi tässä he luulevat, että tämä on polttoainekulutus ja joskus polttoainekulutus voi olla kaksi kertaa suurempaa tai puolitoista. Sama koskee NOx-päästöjä ja muita päästöjä. Tämä on hyvin turhauttavaa. Ja sitten nähdään, että kyse ei ollutkaan ajonaikaisista päästöistä, vaan testit tehtiin laboratoriossa ja sielläkin oli tietyt ohjelmistot, joiden kautta pyrittiin vaikuttamaan lopputuloksiin. Tässä mielessä koko autoteollisuuden imago näyttäytyi hyvin kielteisenä kuluttajien silmissä. Ja sitten myöhemmin sen sijaan, että sanottiin, että nyt todella pitää tehdä kaikkemme ja huolehdittava siitä, että ne asiat, jotka on laitettu sinne asiakirjoihin, vastaavat todella ajo-olosuhteissa syntyviä päästöjä. Ja sitten siirrytäänkin keskustelemaan vaatimuksenmukaisuuden tunnuslukuista puolitoista kertaa ja niin edelleen. Tässä ei ole nyt mitään järkeä. Meidän pitää vain säätää lainsäädäntöä, sanoa, että tässä ovat kriteerit ja normit, ja niitä on noudatettava. Pyydän. Miss Paris. Paris. Much for this intervention. Kiitos tästä puheenvuorosta, koska Näinhän kansalaiset juuri ajattelevat. He lähestyivät minua vaalikampanjan aikana juuri näillä sanoilla, että miten voi olla mahdollista, että lainsäädäntöä on olemassa, mutta autovalmistajat eivät siitä välitä. Ja minkä takia komissio tai ylipäätään EU ei näytä voimaansa ja pistä autovalmistajia kuriin. Minulla on laboratoriotaustaa ja minä en ole kovinkaan vakuuttunut siitä, että, että että meidän täytyy nyt olla tarkkoja näiden mittausten kanssa ja täytyy katsoa, että, että raportoinnilla katsotaan, että johdonmukaisuus toteutuu ja niin edelleen. Meidän asiakkaamme ainakin ottivat jokaisen jokaisen laboratoriotuloksen vastaan sillä tavalla, että siinä on tietty virhemarginaali, se on ihan selvää. Ja jos sitten laboratoriota te, hoidetaan huonosti, niin silloin on parasta ainakin tietää, minkälaisia laitteita käytetään ja täytyy ymmärtää hyvin tarkkaan, että mikä on se laitteen virhemarginaali. Ja tämä virhemarginaali ei koskaan ole mikään tekosyö, että sanotaan, että meidän täytyy nyt sopeuttaa lainsäädäntöä sellaisten ihmisten mukaiseksi, jotka eivät pysty hoitamaan laboratoriotansa niin kuin sitä pitäisi hoitaa tai johtaa. Emme, ja meidän ei olisi alun perinkään pitänyt hyväksyä minkäänlaista vaatimusten mukaisuuden tunnuslukua. Thank you, Mr. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin puhua laboratorioista olen vähän huolissani siitä, että täällä puhutaan nyt pelottelusta ja tunteenomaisesta puheesta. Mielestäni laboratoriot ovat sellaisia paikkoja, joissa tunteilla ei ole sijaa, mutta adosajosolosuhteissa on toisenlaista, kun puhutaan vaikka NOx-päästöistä, jotka eivät liity ilmastonmuutokseen, vaan päästöistä, jotka tappavat ihmisiä. Meillä on vuosittain tuhansia ennenaikaisia kuolemia – osittain tällaisen saastumisen takia. Mielestäni ei pitäisi puhua tästä aiheesta tunteenomaisesti. Tässä ei pitäisi olla tilaa tunteille, kun puhutaan juridisista kysymyksistä. Meillä on oikeudellinen kanta, jota pitäisi noudattaa. Ja noudattaa lainsäädäntöä, eikä lähteä keksimään – tällaista mahtavaa ajatusta, kuten vaatimusten mukaisuuden tunnusluvut. Kiitos. Speaker will be Nisto Ovels. Kiitoksia. Tämä on pikemminkin kommentti Basin kommenteista liittyen Renew-ryhmään. Meillä oli jo aikaisemmin lyhyttä keskustelua ryhmässä ja jatkamme sitä vielä ennen äänestyksiä. Meillä on hiukan erilainen kulttuuri kuin vihreillä. Vihreät usein nimeävät Bas Eichhautin varjoesittelijäksi tai esittelijäksi lähes kaikkeen. Ja se on tietysti hänelle kiva. Välillä keskustelut ovat hiukan yksipuolisia Eli meillä on erilainen lähestymistapa. Me annamme ihmisille vapauksia ja sitten käydään keskustelua. Eli toivon mukaan arvostatte meidän lähestymistapamme ja eh, saamme sitten pitkällä aikavälillä hyviä tuloksia. Kiitos. Um, Kiitoksia. Eli tässä nyt tuli komissiolle muutama kysymys. Niitä tuli Delangelta, Eli ehkä voisitte toistaa vielä nämä kysymykset komissiolle ja sitten jatkamme keskustelua. Niin todellakin tämä JRCn kertomuksen Julkistaminen, se oli ensimmäinen kysymykseni, sen piti ilmestyä nyt tammikuussa, nyt aikataulu on helmikuu. Ja looginen kysymys tästä seuraa, että miksi? Ehkä jotakin lisätietoa JRCn analyysiin on lisätty, mitä tämä mahdollinen lisätieto on ja pidetäänkö helmikuun aikataulu nyt voimassa. Tämä oli ykköskysymys ja kakkoskysymys on sitten äh, PEMS-laitteiston standardointiin liittyvä Renew otti tämän myös esille. On tärkeää, että PEMSit käyttävät parasta mahdollista tekniikkaa, eikä mitä tahansa tekniikkaa, sen pitää olla paras mahdollinen. Ja juuri tähän liittyy tämä standardointi. Standardointista olen kysynyt useaan otteeseen ja aina saan vähän epämääräisiä vastauksia. Voisiko komissio kertoa, missä mennään, onko mandaatti vielä ajankohtainen, mitä voimme odottaa, saadaanko tuloksia ja millä aikataululla? Kiitos ja sitten komissio, olkaa hyvä. Much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon näistä kysymyksistä ja kaikista kommenteista ja huomioista tähän mietintöluonnokseen komission nimissä. Haluaisin kiittää, että tuette ehdotustamme ja muutoksia, joiden kautta halutaan selkeyttää tekstiä. Sitten nämä kaksi esittämänne kysymystä. Järsen yhteisen tutkimuskeskuksen raportti. Ensin luulimme, että saamme sen tammikuussa, mutta muistatte ehkä, että keskusteluissa, joita kävimme joulukuussa, silloin JRCn kollegat esittelivät raportin tuloksia ja silloin parlamentista kysyttiin siitä, miten hyvin nämä tehdyt testit edustavat tilannetta. Ja pohdittiin sitä, minkälaisia laitteita markkinoilla on. Selvitettiin, että JRC oli testannut 75 prosenttia laitteista, joita markkinoilla oli, ja jotkut teistä oli sitä mieltä, että tämä ei ole riittävä, kun pohditaan sitä, miten hyvin PEMS-laitteet toimivat. Siksi JRC päätti tarkistaa tuoreimmat tuotteet, uusimmat tuotteet markkinoille, jotta saataisiin 100 prosentin kattavuus. Siksi on tapahtunut tällainen viive. Eteenpäin pääsemme kuitenkin pian, ei viikkona. Ja lisäksi saadaan siis tämä lisäanalyysi. Ajatuksena oli se, että tämän viiven takia saataisiin uskottavampi, vankempi tulos. Kuten sanoimme viimeksi, sitä oli tarkoitus arvioida tammikuussa. Nyt ehkä toisella kolmannella helmikuun viikolla. Mutta tuntien menettelyt, niin varmasti helmikuun loppuun mennessä viimeistään. Ja sitten senistä. Ja standardointikysymyksistä. Kuukauden alkupuolella saimme raportin työryhmästä – joka kehitteli tällaista standardia pitkään. Senin tarkoituksena on hyväksyä tämä noin maaliskuun puolessa välissä. Tämä tarkoittaa sitä, että meille jää pari-kolme viikkoa aikaa analysoida raporttia työryhmän tuloksia, jotta voimme ymmärtää, mikä on komis, anteeksi, työryhmän ehdotus ja mahdollisesti, jos tämä menee oikeaan suuntaan, esittelemme kantamme ja jos prosessi pysyy aikataulussa, niin luultavasti maaliskuun puolessa välissä standardit voitaisiin hyväksyä. So, Kiitos. Eli sitten vielä esittelijä uudelleen. Kiitos puheenjohtaja. Olisin odottelin näitä vastauksia ja kiitoksia komissiolle vastauksista. Kiitos näistä yksityiskohdista. Eli tämä oli valiokunnan esittämä kysymys kun nyt ajattelemme tätä keskustelua, niin täällä on kaikki eri kannat edustettuina. Eli määräaikatarkistusten jättämisellä on määrätty, toivottavasti niitä tulee. Ja sitten näemme, saammeko vähän johdonmukaisuutta tähän. Eli jos saamme tähän monimuotoisuuden hiukan yhtenäisyyttä, sanotaan vaikka näin. Niin joskus yhtenäisyys myös peittää alleen monimuotoisuuden. Ehkä menet sääntelyyn, yhtenäisyyden ja moninaisuuden osalta, eikö kannattaisi lykätä tarkistusten määräaikaa, kun jäämme odottelemaan JRCn raporttia, koska luulimme, kun loimme aikataulun, että voisimme käyttää tuota tietoa hyväksemme, mutta määräaika on ensi viikolla ja JRCn raportti ei ole silloin saatavilla. Luultavasti tuo on se tieto, jota haluamme pöydälle, jotta voisimme saada tarkistuksia, jotka auttavat yhtenäisyyttä. Eikö olisi silloin parempi lykätä tätä, että saamme nuo tiedot? Kuuntelin tätä keskustelua ja täällä nyt oli ainakin kaksi poliittista ryhmää, ehkä jopa kolme, jotka sanoivat, että riippumatta näistä Jersen tiedoista, niin me teemme tarkistuksia, jossa tämä tunnusluku on yksi. Eli tästä raportista riippumatta meillä on täällä kaikki kannat tämänhetkisen tilanteen ja yhden välillä, eli mielestäni ei ole mitään järkeä lykätä tätä nyt. So we... okay, so... okay. Well, I think actually what... Minusta Vas oikeastaan esitti tällaista vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua päivämäärään liittyen, niin se oli ihan looginen ehdotus. anyway. So we, it took a while, but it's not... you, you just, you. just in terms of a uh, procedure, because it was a... Eli siis tämä liittyy menettelyyn. Esittelijä tekee tämän päätöksen. Eli tämä vastaus oli aika selvä. Jos muutat mieltäsi, niin se kuuluu sitten neuvottelutiimille eikä tälle valiokunnalle. Eli, eli teillä ole muuta kantaa, niin sitten Määräaika tarkistuksen jättämiselle on tammikuun 28. päivä ja sitten äänestys on maaliskuussa. Eli emme nyt uudelleen avaa keskustelua. Eli tämä kohta on nyt käsitelty ja siirrymme esityslistalla kohtaan kahdeksan. Eli työjärjestyksen 12 artiklan mukainen vastalause komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen osalta. Eli yhteisesittelijät ja ensimmäisenä Bas Eichhout jälleen kerran. Uh, thank you, Mr. Chairman. Thank Kiitos puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Tämä kysymys on ollut meillä esillä jo pitkään – vuoteen 2000, jos sehän suoraan sanotaan. Vuonna 2000 jo keskustelimme lyijystä osana PVCtä. Sitä käytettiin vakauttajana PVCssä ja silloin jo komissio tunnusti sen, että se on vaarallista. Kaikki tiedämme sen. Lyijy on myrkyllinen aine. Että ei ole mitään turvallisia tasoja joista voitaisiin sopia. Tämä oli jo komission vihreässä kirjassa vuonna 2000. Ja me parlamenttina reagoimme siihen, esitimme päätöslauseman vuonna 2001 ja sanoimme, että me haluamme kieltää lyijyn PVCssä. Se oli parlamentin kanta vuonna 2001. Eli jo hyvin kauan aikaa sitten sanoimme, että me emme lyijyä PVCen halua. Valitettavasti komissio teki toisenlaisen päätöksen – päätti sitä, että vapaaehtoisesti luovutaan lyijyn käytöstä ja tavoitteeseen oli tarkoitus päästä vuonna 2015. Joten nyt me olemme vaiheessa, jossa Euroopan tuottajien oli tarkoitus luopua lyijyn käytöstä vuoteen 2015. Me halusimme välittömän kiellon, mutta OK, komissio päätti toisin. No nyt syntyy se ongelma, että tällainen vapaaehtoinen sopimus – ei koske PVCn tuontia. Joten nyt meillä on siinä mielessä hyvin outo tilanne, että lyijystä luovutaan PVCssä Euroopassa, mutta edelleen tuodaan tuotteita Euroopan unionin alueelle ja näin. Tällainen PVC voi edelleen päätyä Euroopan markkinoille ja siksi Euroopan komissio on esittänyt nyt rajoituksia PVCn lyijytasoihin. Ei ainoastaan niin, että sanotaan ei, lyijylle PVCssä, niin kuin Euroopan markkinoilla, vaan nyt luodaan ikään kuin hallinnollinen hyväksytty taso tuontituotteille. No tässä voi syntyä ongelmia, mutta komissio sanoi, että tämä on parempi kuin ei mitään. Se on ensiaskel, mutta sitten kun meillä on tämä ehdotus, sallitaan vielä poikkeukset. Sallimme poikkeuksia jälleen uudelleen käytetylle kierrätetylle PVClle. Eli nyt luodaan eri markkinat. PVC Euroopassa ja hanke, jossa lyijystä luovutaan, mutta pitkän aikaa lyijyä oli tuotannossa jossain ja nyt sanotaan, että tätä voidaan vielä käyttää kierrätettyjen tietoiden tuotteiden osalta. Eli periaatteessa käytetään tätä kierrätysargumenttia, jotta voidaan sallia pidempään lyijyn esiintyminen PVCssä. Ja tämä on täysin ristiriidassa kaiken parlamentin tähän mennessä hyväksymän kanssa. Koska tiedän, että epp kollegat kehittelevät vielä kantaansa. Ja totta kai Nils, tässäkin olen täysin tietoinen monimuotoisuudesta ja sallin kaikille aikansa tehdä päätöksensä, mutta haluaisin painottaa sitä, että myös EPP hyväksyi Green Deal-päätöslauselman viime viikolla. Ja viime viikkoisessa Green Deal-päätöslauselmassa puhutaan sellaisesta kierrosta materiaalien osalta, jossa ei ole myrkkyä. Sanotaan selkeästi, että on sitä mieltä, että ei saisi ottaa uudelleen käyttöön kierrätystoimien kautta tällaisia myrkyllisiä aineita, vaikka niin juuri toimitaan tässä kysymyksessä. Juuri kierrätyksen kautta sallimme nyt sen, että lyijyä esiintyy pvc tuotteessa pidempään. Eli tämä on nyt aivan suoraan ristiriidassa sen kanssa, mitä Green Deal-päätöslausemassa hyväksyttiin viime viikolla. Nimenhuuto äänestys järjestettiin tuosta kohdasta. 643 jäsentä tuki tuota tekstin kohtaa, eli hyvin vankka kanta. Ja nyt ensimmäinen testitapaus. Ensimmäinen testitapaus on nyt tässä edessämme. Lyijy PVCssä ja komissio sanoo, no, no rajoitetaan tuontituotteita, mutta sallitaan enemmän kuin selkeä kielto. Ja lisäksi sallitaan kierrätyksessä enemmän lyijyä. Ja tämän lisäksi komissio sanoi, että haluamme merkinnän. Merkinnän, jossa sanotaan, että sisältää kierrätettyä PVCtä. Mutta tämähän kuulostaa jopa myönteiseltä, koska ollaan markkinoille, jossa on uutena tuotettua PVC: ja kierrätettyä. Ja tietenkin ihmiset ajattelevat, että no kierrätetty PVC, tämähän on kiertotaloutta, eli parempi. Mutta kierrätetyssä PVCssä sallitaan enemmän lyijyä kuin uutena tuotetussa PVCssä. Eli jopa luomme sellaiset merkinnät, jotka todella johtavat sekä tuottajia että kuluttajia harhaan. Ja sen lisäksi tämä on epäreilua kaikkien niiden ihmisten osalta, jotka ovat kehitelleet jo vaihtoehtojaan, jotka ovat lyijyttömiä. Joten komissio toimii tässä todella väärin. Ja siksi meillä on tämä vastalause käsillä. Renewn ja SEDn kollegat tekivät tässä yhteistyötä. Ja sitten tietenkin sanotaan, että no meillä on nyt paljon PVC, joka sisältää lyijyä, eikä tiedetä miten se käsitellään, siksi se pitää kierrättää. No tämähän vain lykkää ongelmaa. Sanotaan vain, että no kierrätetään, ei tarvitse miettiä, mitä tehdään tuolle jätteelle. Mutta toiseksi, ja tässä haaste kemikaaliteollisuudelle, aina kun meidän toimistojamme lobataan, sanotaan, että kemikaalien kierrätys on tulevaisuutta. Tämä on juuri kohta, jossa kemikaalien kierrätys voi tarjota ratkaisun, mutta silloin pitää voida osoittaa meille, että tämä voi toimia. Tämä on siis ensimmäinen testi tässä kemikaaliteollisuudelle, miten voidaan huolehtia kemikaalien kierrätyksestä, lyijyn poistaminen PVCstä. Tämän kierrätyksen jatkaminen vain olisi siinäkin mielessä huono idea. Siksi vastalause olisi oikein järkevä ja olisi aivan johdonmukainen kaikkien parlamentin päätösten kanssa mukaan lukien viime viikkoinen Green Deal-päätöslausema. Se... Sait seitsemän minuuttia nyt puheaikaa, koska olit tämän vastalauseen laatia, mutta pyytäisin, että muut puhuvat hiukan lyhyemmin, eli Maria Helena. Euh, Kiitos. Minä puhun ihan lyhyesti, koska Bas tyhjentävästi nyt toi asioita esille. Ensiksi tämä Vapaaehtoinen lähestymistapa on usein huono, se ei aina toimi. Mielestäni pakollisuutta pitäisi lisätä, koska sitovuutta tulisi lisätä mahdollisimman nopeasti myös. Mitä tulee sitten kierrätys PVCn sisältämään lyijyyn, niin tässähän on todettu, että tuote sisältää lyijyä, 0,1 prosenttia oli tuo pitoisuusraja, äh, äh, mutta sehän ei ole mikään myrkyllisyyden raja, koska lyijy on lähtökohtaisesti myrkyllinen. Äh, toinen on sitten se, että mitä Baskin sanoi, että ohjataan kuluttajia käyttämään kierrätys-PVCtä. Ja tämä ei välttämättä ole oikein, koska tässä pitäisi nyt estää se, että kuluttaja luulisi, että kierrätys PVC olisi parempi kuin uusio tuotettu. Tämä on harhaanjohtavaa merkintää. Ja sitten nämä vaihtoehdot, mitä vaihtoehtoja tämän päivän ehdotuksille on, ja kaikenlaisia hyviä perusteluita on sille, että meidän pitäisi vastustaa tätä. Ja kiitos Martin Hocek Renewsta. I think... Kiitoksia. Se mitä Bas sanoi, niin siellä on yksi asia, jota pitää hiukan korjata. Komissio puhuisi siitä eri tavalla ja voisimme hyväksyä sen, jos siellä ei olisi tätä uudelleen kerättyä PVCtä, mutta jos siellä on mukana vaarallisia kemikaaleja, niin se olisi tarkempi nimitys. Ja täytyy toistaa, Kun ajatellaan tieteen historiaa, niin on ajateltu näitä rajoja, jotka aina ovat menneet alemmaksi, mutta kyse on tässä lapsista ja neurologisesta kehityksestä, erityisesti lapsissa. Ja tässä poikkeuksessa ehdotetaan, että pidennetään tätä ongelmaa ja tehdään siitä pahempi. Eli tässä vähän peitellään tiettyjä lyijyä sisältäviä PVC-tuotteita, kun siihen päälle laitetaan kaksi lisä PVC-kerrosta. Eli silloin viime kädessä tämä ongelma moninkertoistuu, eli meillä on enemmän PVC-saastetta, eikä se ole 0,1, vaan 2 prosenttia. Tässä kyse on saastuttaja maksaa periaatteesta ja tuottajan vastuusta – Eli tästä syystä kemian teollisuuden pitää toimia kunnolla ja meidän ei pidä pitää näitä vaarallisia kemikaaleja kierrossa. No, meillä on kiertotaloussuunnitelma, mutta siellä ei saa olla tämä tyyppisiä porsanreikiä, koska kyse ei ole pelkästään kansanterveydestä ja ympäristöstä ja ympäristövaikutuksia ei ole tässä yhteydessä edes arvioitu, vaan kyse on siitä, että lannistetaan kiertotaloutta. Ja siksi tämä poikkeus saattaa olla paljon merkittävämpi kuin se vaikutukset kansanterveyteen ja ympäristöön. Ja kyse on nyt 15 vuodesta. Se on hyvin pitkä aika, eikä tätä voida hyväksyä. Kiitos. Kiitos sitten kansanpuolista Aleksander Hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on meillekin tietysti hyvin tärkeä asia, että, että mahdollisimman vähän ihmiset altistuisivat lyijylle. No nyt tässä komissio on ottanut suuria askelia, mutta me haluamme, että tässä perustettaisiin tieteeseen lähestymistapa. Se, että annetaan tällaisia poikkeusjärjestelyitä kierrätys PVClle, tämä ei meidän mielestämme ole hyvä idea, koska Ähm, kemikaaliviraston äh, riskinarviointiryhmä ja muut asiantuntijat ovat, ovat sanoneet, että tämä olisi hyvä, mutta se ei välttämättä ole hyvä, koska jos ajatellaan, mitkä ovat vaihtoehtoja sitten kierrätys PVClle, joita äh, ne laitettaisiin säilöön tai ne poltettaisiin ja ne itse asiassa päästäisivät ilmakehään vielä suurempia pitoisuuksia myrkyllisiä aineita. Joten tässä täytyy nyt miettiä, mitä teemme kiertotalouden näkökulmasta. Olisiko kierto, kier, kierrätys PVC kuitenkin parempi sitten tässä vielä on esitetty, että kierrätys PVCn pitoisuus vuoteen 2030-2040 äh, vähentyisi siten, että myös 0,1 prosenttia olisi tämä raja-arvo kierrätys PVClle. Ja tämä sitten vielä ajatusleikin, että mikä olisi sitten 0,1 prosenttia äh, lyijyä äh, sadasta prosentista muovia, eli tässä pitäisi todellakin miettiä, mikä, mitä tarkoittaa 0,1 prosentin lyijypitoisuus käytännössä ja minkälaista vaaraa se aiheuttaa ihmiselle ja ympäristölle. Ja me näemme komission ehdotuksen hyvänä kompromissina, jota me sinällään voimme tukea. Ja meidän mielestämme olisi hyvä, että tästä vielä keskustellaan, mutta ja että siis tätä ei pitäisi hyväksyä, vaan se pitäisi kieltää, se pitäisi, sitä pitäisi äänestää vastaan. Kiitos teidän seurasta, Vondra. So. Kiitoksia. Ei ole mikään yllätys, mutta en voi tukea tätä vastalausetta. Ja minä ja 24 valtiota katsoo, että nämä toimet eivät ole tarpeen – ja komissiolle pitää antaa aikaa kierrättää näitä PVC-tuotteita. Vastalauseessa on kaksi harhaanjohtavaa väitettä. Ensinnäkin tässä sanotaan, että kierrätetyn PVC-tuotteiden merkinnät ovat REACH-asetuksen vastaisia. Ja tämä ei pidä paikkaansa, koska merkinnät auttavat tavat tekemään oikeudellisia eroja kierrätetyn ja kierrättämättömän PVC-muovin välillä. Ja kadmiumin osalta on toimittu näin. Ja sitten päätösasemassa on todettu, että tämä teknologia, jolla näitä jätteitä käsitellään, se mahdollistaisi sen, että tätä kautta lyijy voitaisiin turvallisesti poistaa, mutta ei ole mitään näyttöä tästä. Ja vaikka tiettyjä pilottihankkeita on käynnissä, niin ei ole mitään kaupallisesti käytettävissä olevaa teknologiaa. Eli meillä on nämä ihan REC-päätelmät, joissa todetaan, että lyijypitoisuus, rajat ja poikkeukset ovat tarpeellisia, koska vaihtoehtona olisi se, että nämä tuotteet vietäisiin kaatopaikalle tai poltettaisiin käytön jälkeen. Ja tämä lisäisi päästöjä eikä vähentäisi niitä. En usko, että tässä nyt haluttaisiin lisää näiden jätteiden polttoa, mutta juuri näin tulee käymään, jos parlamentti tukee tätä vastalausetta. Eli tässä ikään kuin ratkaistaan yksi ongelma, mutta samalla luodaan toinen, joka on paljon pahempi. To conclude... Uh, Kiitos. Eli lopuksi vielä sitten komissiosta Fluo. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet. Yli 6,5 miljoonaa tonnia PVC-tuotteita tuotetaan EU-ssa vuosittain ja tuonti PVC-tuotteiden tuonti lisääntyy jatkivasti. 750 000 tonnia vuosittain kierrätetään PVC-jätteestä. 10 prosentissa ei ole lyijyvakauttajia, koska EUn teollisuudessa niiden käyttö loppui vuonna 2016. Jäljelle jäävässä materiaalissa on joko tuonnista tai aikaisemmasta jäljellä lyijyä, joten sitä voidaan löytää myös EUn tuotannosta. Ehdotetussa toi, toimissa ehdotetaan, että vähennetään ihmisten altistusta lyijylle sitä kautta, että ei hyväksytä yli 0,1 prosenttia prosenttia lyijyä sisältäviä tuotteita ja sitten 10 vuoden siirtymäaika PVC-tuotteille, jotka ovat kierrätettyjä. Tämä liittyy usein rakennusmateriaaleihin. Kuitenkin tuotteet, jotka ovat kierrätetystä PVCstä, pitää kattaa ly- lyijyttömillä kerroksilla. Miksi tarvitaan tätä poikkeusta, jota on kritisoitu? PVCn kierrättäminen on tehokas tapa – estää lisää lyijyn pääsy ympäristöön, koska näin ei tarvitse hankkiutua erään PVCstä, jossa on lyijyä. Valitettavasti kemikaalinen kierrätys ei ole laajasti tarjolla vaihtoehtona, jotta voitaisiin hoitaa tällaiset PVC-määrät. Nyt puhutaan pilottivaiheesta ainoastaan. Poikkeus antaa meille lisäaikaa, kunnes tehokkaasti tehokkaampia jätteenhoitomahdollisuuksia on meille tarjolla. Kemikaaliviraston tietojen mukaan PVCssä lyijystä luovutaan vähitellen, joten myös kierrätetyn lyijyn, PVC-lyijyn osalta ei tarvitse tietyn määräävän jälkeen enää tukea kierrätystä. Tämän Poikkeuksen poistaminen ei mahdollista sitä, että kierrätetään ainakin 675 000 tonnia PVC, josta syntyisi siis jätettä, joka vaatisi uusia kaatopaikkoja tai polttolaitoksia. Tämä johtaisi siihen, että lyijyä pääsee ympäristöön, kun merkittävä määrä PVC jätteistä siirrettäisiin suoraan polttolaitoksiin. Kun tämä on se jätteiden tapa, josta syntyy eniten päästöjä ympäristöön. Lyijyä sisältävä PVC tulisi edelleen Euroopan unionin ilman valvontaa, ilman tiettyjä raja-arvoja, kun taas lyijytöntä PVC on tuotettu Euroopan unionissa vuodesta 2016. Me uskomme, että tämä ehdotettu toimi ja siihen liittyvä poikkeus täysin noudattaa REACHin yleisiä tavoitteita ja pääsee tasapainoon siinä, miten otetaan huomioon turvallisuuskysymykset ja ottaen huomioon kierrätys ja kierrätetyn PVCn käyttö. Me olemme kuunnelleet tarkkaan teidän kommenttejanne tätä keskustelua. Kuitenkin tämä ehdotettu toimi on tasapainoinen ehdotus, joka perustuu viiden vuoden työhön. Parlamentilla tietenkin on oikeutensa esittää vastalause. On epäselvää, miten nopeasti voitaisiin saada uusi toimi, jota tukisi jäsenvaltioiden määräenemmistö samoin kuin määräenemmistö parlamentista. 24 jäsentä tuki tätä REACH-työryhmässä perustuen kemikaaliviraston raporttiin. Tämän halusin sanoa näistä toimista tänään. Kiitos. Uh, we will vote. Kiitos. Eli tästä äänestetään huomenna. Ja jos se menee täällä läpi, niin sitten tämä menee helmikuun täysistuntoon. Kiitoksia. Eli jatkamme huomenna kello yhdeksän ja kahden minuutin kuluttua alkaa koordinaattorien kokous, eli koordinaattorit jääkää paikalle.